Welcome to the afternoon meeting of... Tervetuloa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan iltapäivän kokoukseen. Meillä on tärkeä kokous. Vieraanamme on Latvian talousministeri Dana Resnese Ozola. Hän esittelee meille Latvian puheenjohtajakauden prioriteetit ja vastaa kysymyksiin. Odotamme vielä muutaman hetken jäseniä tulee vielä paikalle. Tiedän, että tietyt kokoukset ovat menneet liian pitkään. Haluatteko Jaakonsaari käyttää puheenvuoron siitä aiheesta, joka tuotiin tälle iltapäivälle? Edustaja Jaakonsaari on ollut kolmikantaneuvottelujen johdossa tulli koodeksi asiassa ja hän päivittää meitä nykytilanteesta kolmikannan osalta. Tämä on hyödyksi teille ministerinä, ymmärrätte sitten, että kun kolmikanta päättyy, niin meidän eh, jäsenemme sitten päivittää kaikille mepeille tilanteesta. Voitteko pikaisesti päivittää tilanteesta? Thank you very much, Madam Chair, and now I use Finnish language because... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aamulla kun oli hankala käyttää omaa äidinkieltä, niin nyt siihen mahdollisuus tarjota. Oikeastaan on, on hyviä, hyviä uutisia sillä tavalla, että tämä kohtuullisesti, kohtuullisen teknisesti vaikea faili on nyt saatu päätökseen ja voin tosiaan One ilot... moment Lisa, the translation's not quite coming through just yet. Yes, I, I can hear you now, so maybe we can start again. Thank you. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin ennen joulua ihan Italian puheenjohtajuuden viimeisinä hetkinä neuvosto suostui valiokuntamme esittämään kompromissiratkaisuun ja pystyttiin pääsemään yhteisymmärrykseen. Trilogeja pidettiin kaikkiaan kolme. Ja tämä asetusehdotus todellakin oli aika tekninen ja tässä vaiheessa jo kiitos henkilökunnalle hyvästä ja asialle omistautuneesta yhteistyöstä, koska tässä jouduttiin pitämään aika paljon tämmöisiä teknisiä kokouksia. Tässä suurin poliittinen haaste ja kiista oli löytää tasapaino petosten torjunnan ja tietosuojan välille. Tässähän idea on se estää tullirikoksia, tuoda tullirikosten torjuntaa digitaaliaikaan sulkea ne porsaanreiät, jotka on tähän astisessa asetuksessa. Ja todellakin, kuten sanoin, niin hankalin ongelma oli löytää tämä tasapaino petosten torjunnan ja tietosuojan välille. Parlamentin alkuperäinen kantahan oli, että tietokantoihin lisättäisiin vain tiedot EUn alueelle saapuvista ja kautta kulkevista tavaroista ja sitten parlamentti myös esitti, että komissio arvioisi kahden vuoden päästä asetuksen voimaan astumisen jälkeen tulisikö myös vientitiedot lisätä näihin tietokantoihin. Ne, koko näiden neuvottelujen ajan komissio painotti, että tietyt tavarakategoriat ovat erityisen petosalttiita ja esitettiin esimerkiksi rikosten torjuntavirasto Olaf esitti, että verotulojen menetykset saattaisivat olla jopa 100 miljardia euroa vuodessa jäsenmailta. Ja tämä koskee erityisesti tämä verotulojen menetys tupakkatuotteita. Ja me päädyimme varjoesittelijöiden kanssa neuvostolle sitten kompromissia se, että vientitiedot kirjataan tietokantoihin, mutta vain koskien valmisteverotuotteita, jotka ovat näitä petosalttiita. Ja tällaisia tuotteita ovat erityisesti tupakka ja tupakkatuotteet, alkoholi ja mineraaliöljytuotteet. Ja näiden valmisteverotuotteiden, petosalttiiden tuotteiden määritelmä sisällytetään itse asetukseen eikä sitä, kuten neuvosto ehdotti, määritellä myöhemmin komission toimesta. Ja se, missä parlamentti saavutti myös omat tavoitteensa, niin me ehdotimme lyhyempiä aikarajoja jäsenmaille tiettyjen tulliasiakirjojen toimittamisessa komissiolle. Ja tämä perustui siihen, että mitä lyhyempi aika näiden tietojen toimittamiskomissiolle, sen helpompi on sitten ja nopeampi torjua näitä petoksia. Ja näihin kompromissiehdotuksiin juuri ennen joulua sitten neuvosto suostui. Ja tavoitteena oli <clears throat> todellakin vielä kertaan sen, että päästä sopimukseen lainsäädännöstä, joka edesauttaa tullirikkomusten ennaltaehkäisyä ja selvittämistä tehokkaasti, mutta sitten samalla ottaa huomioon tietosuojan ja liike-elämän ymmärrettävän suojan. Tässä on tämä tulos ja haluan kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta työstä ja valiokuntamme varapuheenjohtaja Catherine Steeleria, joka johti näitä trilogineuvotteluja. Seuraava askel on sitten näiden trilogineuvottelujen tuloksen hyväksyminen valiokuntaäänestyksessä. Ja tämä on sitten näillä näkymin määrä tapahtua helmikuussa. Ja tässä on tämä jännittävä faili. Thank you very much for your update and once again Kiitoksia kovasti tästä päivityksestä ja pahoittelen siitä, että Suomen tulkkausta ei ollut aamupäivällä saatavilla. Kiitos tästä päivityksestä tekemästänne työstä. Nyt siirrymme suoraan näkemysten vaihtoon Latvian puheenjohtajakaudesta. Halusivatko muut jäsenet kommentoida tätä? Muutoin voisimme palata tähän aiheeseen myöhemmässä vaiheessa. Ilman pidemmittä puhetta Tänään Osola Latvian talousministeri esittää puheenvuoronsa valiokunnalle Latvian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Minulla on ollut kunnia tavata ministeri jo kahteen kertaan. Olen syvästi vaikuttunut ministeristä ja hänen tekemisestään aiemmin, sitä kokemuksesta ja tiedosta, jota nyt tuotte neuvoston työhön. Kiitos kovasti, että olette vieraanamme ja pidätte puheenvuoronne. Jos jäsenet voisivat varsin varhaisessa vaiheessa ilmaista, jos haluavat käyttää puheenvuoron, niin kirjoitamme nimet muistiin. Kaikki haluavat puhua. Yritämme ottaa sitten hyvän kysymysvastaussession. on. Kiitoksia. Kiitos äh, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Jos sallitte ennen kuin esitätte kysymyksiänne, voisin tässä pitää pienen puheenvuoron ja kertoa puheenjohtajakautemme painopistealueesta. Ennen kuin minusta tuli ministeri, olin parlamentin jäsen. Minut valittiin Latvian parlamenttiin vuonna 2010, kun maamme oli hyvin vakavien taloushaasteiden edessä. Ja tiedän, kuinka tärkeää on toimia ennakoiden proaktiivisesti, rohkeasti ää, talouden vahvistamiseksi ja investointien houkuttelemiseksi. Ja samalla tietenkin pitää pyrkiä huolehtimaan yhteiskunnasta mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja parhaat kollegat, te, joiden rooli on niin äärimmäisen tärkeä Euroopan kuluttajien suojelemistyössä, lainsäädännön yksinkertaistamistyössä ja kaupaisteiden poistamisen suhteen sekä sisämarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisen suhteen niin te tiedätte, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat, ja nämä ovatkin näitä yhteisiä painopistealueitamme tulevina kuukausina. Sisämarkkinoiden tavoite kentällähän on tietenkin ollut jo vuodesta 1993 hyvin merkittävässä asemassa, kun tuolloiset 12 jäsenvaltiota Äh, avasivat rajansa. Ja olemme nähneet, kuinka paljon sisämarkkinat ovat kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä hyödyttäneet aina halvemmista lennoista, halvempiin verkkovierailun maksuihin ja niin edelleen. Me olemme luoneet maailman laajimmat yhtenäismarkkinat. Äh, ja äh, BKT-osuus on todella hyvin suuria. Näin on houkuteltu myös suoria ulkomaisia sijoituksia. Minä uskon, että voimme saada aikaan huomattavasti enemmänkin, kun saatamme sisämarkkinat äh, entistä toimivammiksi ja hyödytämme näin äh, myös kestävien työpaikkojen luomisessa. Tämähän on tärkeää koko Euroopalle. Me Latvian puheenjohtajavaltiossa haluamme olla tällainen rehellinen välittäjä ja olemme valmiit tekemään kyllä kovasti työtä. Tämä itse asiassa heijastuu meidän äh, puheenjohtajakautemme logonkin, joka on siis myllyn kivi, joka osoittaa, että, että kovaa työtä tarvitaan ja toivon, että tätä kovaa työtä kaikki Euroopassa ovat valmiit tekemään. Haluamme huolehtia siitä, että neuvosto tekee oman osansa, jotta voidaan vastata uuden kunnianhimoisen parlamentin vaatimuksiin ja samoin komission. Meillä on kolme selkeää tavoitetta painopistealuetta ja pyrimme näissä etenemään mahdollisimman nopeasti ja viisaasti. Ensinnäkin kilpailukykyinen Eurooppa. Tämä Eurooppa tukee PK-yrityksiä ja teollisuuden kehittymistä. Ja toiseksi digitaalinen Eurooppa, joka suojelee kuluttajiaan ja samalla innostaa innovaatioihin. Ja kolmanneksi haluamme vahvistaa Euroopan unionin roolia maailmanlaajuisesti. Haluaisin nyt puhua näistä kolmesta horisontaalisesta tavoitteestamme ja sitten sitten eh, kertoa neuvoston alakohtaisista hankkeista tässä puheenjohtajakaudellamme. Niin kuin jo mm, mainitsin, haluamme vahvistaa sisämarkkinoita ja niiden integraatiota entisestään. Siis, ja tämä niin sääntelykehyksen suhteen, joka perustuisi eh, vastavuoroiseen luottamukseen, molemminpuoliseen luottamukseen ja sallisi eh, tavaroiden ja palveluiden liikkuvan vapaasti ja samalla eh, käyttäisi hyväksi kaikkia digitaalisia kasvumahdollisuuksia. Samoin kun ajatellaan eh, sisämarkkinoita, haluamme sellaiset sisämarkkinat, joissa ei ole esteitä eikä liikaa byrokratiaa, vaan joka käyttää kaikki mahdolliset hyödykseen. Ja olisikin tärkeää, että jäsenvaltiot EUn eh, e sisämarkkinasääntöjä soveltaisivat käytännössä sisämarkkinoille tarvittaisiin parempaa hallintoa myös sen suhteen, että olemassa olevia mekanismeja voitaisiin paremmin käyttää instituutioiden ja tietenkin ennen kaikkea kansalaisten hyödyksi. Ja tässä kyse on hyvin pitkälti äh, molinpuolisesta luottamuksesta. Vastavuoroinen tunnustaminen äh, tulisi nostaa huomattavasti voimakkaammin esiin ja sitä tulisi soveltaa huomattavasti useammin kuin tähän asti on tehty ja useammilla aloilla. Ja vastavuoroinen tunnustaminen on mielestäni kysymys, jonka suhteen tietoisuuden lisääminen on nostettava esiin. Tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden suhteen Tulevaisuudessa ensinnäkin palveludirektiiviä tulisi soveltaa täysimittaisesti käytännössä samoin kuin sitten avain alat tulisi käsitellä alakohtaisesti, kun ajatellaan vaikkapa ihan yksittäiskauppaa, mutta myös esimerkiksi rakennusalaa. Ja sitten digitaaliset sisämarkkinat näiden suhteen niin sektoraalisesti kuin horisontaalisestikin on koko joukko kysymyksiä. Ja itsestään selvähän tulisi olla sen, että meillä on sisämarkkinoiden toimiva sääntelykehys tähän. Palaan vielä myöhemmin. Ja kaikki tämä huomioon ottaen maaliskuun kilpailuneuvosto hyväksynee neuvoston yhteisen kannan sisämarkkina mm, politiikan suhteen. Ajatellaan no, digitaalisia sisämarkkinoita. Tähän liittyy kaksi katsantokantaa. yhtäältä kuluttajat. Kuluttajien tulisi olla turvallista ostaa tuotteita ja palveluja digitaalisesti ja käyttää niitä, missä sitten ovatkaan. Ja toisaalta sitten yrittäjät yritysten tulisi voida toteuttaa innovaatioitaan ja toimia kaikkialla Euroopassa. Niin kuluttajien kuin yrittäjienkin tulisi voida luottaa digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaan. Ja meillähän on tuleva digitaalinen yhteismarkkinapaketti, joka on odotettavissa toukokuussa tänä vuonna epävirallisessa kilpailuministerineuvostossa Riassa maaliskuun lopussa tullaan keskustelemaan äh, digitaalisten sisämarkkinoiden kysymyksistä ja olisi mukavaa, jos valiokunnan puheenjohtaja liittyisi seuraamme tuossa kokouksessa. Ja kun ajatellaan äh, seurantaa, joka liittyy äh, tuohon tulevaan toukokuun neuvostoon, niin puheenjohtajakaudellamme olemme suunnittelemassa koko joukon tilaisuuksia, niin virallisia kuin epävirallisiakin, joissa digitaaliset sisämarkkinat ovat äh, tärkeässä asemassa 17.–18. kesäkuuta äh, Riassa äh, järjestetään viides digitaali assembly kokous, jotta saataisiin digitaalitaloutta ja digitaaliyhteiskuntaa entistä eläväisemmäksi. On erittäin hyvä, että voimme antaa tässä muuten myös panoksemme investoinneille, investointien houkuttelemiselle. Komission investointisuunnitelmahan on hyvin tärkeää ja sen kolmas pilarihan ovat juuri toimivat sisämarkkinat ja sellaisen toimintaympäristön luominen, johon sijoittajatkin voivat luottaa. Tähänhän Junckerkin on viitannut. On aivan välttämätöntä, että sääntelykehyksemme on toimiva ja että se auttaa sisämarkkinoiden toiminnassa. Ja tietenkin on luotava todella sellainen liiketoimintaympäristö, joka on selkeä ja mahdollisimman läpinäkyvä. Olen puhunut näistä horisontaalisista kysymyksistä ja nyt puhuisin vielä näistä tietyistä lainsäädäntöä toimista, jotka äh, ovat äh, yhteisiä yhteislainsäätäjien hankkeita ja kukin niistä tärkeitä palapelin osasia ajatellen tätä laajempaa sisämarkkinakokonaisuutta. Ensinnäkin äh, aiomme saattaa päätökseen asiat, joista on Italian puheenjohtajakaudella aikaan saatu sopimus. Erityisesti tarkoitan tällä e-call-järjestelmää eh, sekä tulli- ja maatalouskysymysten eh, yhteistyötä. Tässä kiittäisin erityisesti esittelijöitä Senalovaa sekä Jaakonsaarta kovasta kovasta työstä. Kiitos Rouva Jaakonsaari suomeksi. Toiseksi meillä on sellaisia hankkeita, joista toivomme aikaan saatavan sopimuksen. Ensinnäkin pakettimatkadirektiivi. Olemme valmiit käynnistämään kolmikanta neuvottelut mitä pikimmin ja pyrimme saamaan aikaan lopullisen sopimuksen varhaisessa toisen käsittelyssä esittelyn puitteissa ennen kesää ja toivomme hyvää yhteistyötä esittelijä Colin Langenin kanssa, jotta päästään tavoitteeseen. Pidämme tätä hyvin tärkeänä lainsäädäntöhankkeena, joka tulisi saattaa päätökseen. Sitten mitä tulee kaapeliasennuksiin, sitten muun muassa kaasukysymyksiin, kysymyksiin, niin nämähän pohjautuvat tietenkin aiempien puheenjohtajavaltioiden ponnisteluihin. Me olemme valmiit käynnistämään muodolliset kolmikantaneuvottelut parlamentin kanssa, koska sitten tahansa parlamenttimandaatin saakaan ja pyrimme ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, joten varmasti yhteistyö tulee sujumaan mainiosti näiden esittelijöiden Lopes Isturis Vaitin, Fordin ja Stylerin kanssa. Mitä sitten tulee netti ja e, tietoturvaan näihin liittyviin toimiin. Uskomme, että neuvostossa ja parlamentin kanssa saadaan aikaan sopimus vielä puheenjohtajakautemme aikana. Ja tässä tietenkin e, toivomme paljon yhteistyötä herra e, Schwabin kanssa. Ja samoin uskomme, että yhteistyö tulee sujumaan mainiosti rouva Tsaran Zovan kanssa. Pyrimme nimittäin päättämään työt, internetin pääsy direktiivin suhteen. Sitten on vielä joitain nämä lainsäädäntöhankkeita, joiden suhteen mm, pyrimme luonnollisesti saman aikaan edistystä, mutta tässä paljon työtä varmasti tarvitaan. Ensinnäkin tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti. Olemme valmiit käynnistämään neuvostossa neuvottelut, kunhan komissiolta saadaan kustannushyötyanalyysitiedot. tiedot ja olemme hyvin kiitollisia mm, esittelijöille ja toivomme, että vielä puheenjohtajakautemme aikana saataisiin kolmikantaneuvottelut käynnistymään. Sitten neuvostossa tullaan puhumaan sellaisten ajoneuvojen siirrosta, jotka on rekisteröity toiseen jäsenvaltioon. Tämä on tärkeä asia yhteiskunnallemme ja uskomme että yhteistyö Rovat Saransovan kanssa tältäkin osin sujuu aivan mainiosti. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyy tullirikkomuksiin ja unionin lainsäädäntökehykseen tämän suhteen. Äh, valmistelemme juuri puheenjohtajavaltion kompromissitekstiä. No niin kuin näette, niin tässä on koko joukko äh, sisämarkkinahankkeita oikeita sisämarkkinan palapelin osia, jotka ovat hyvin tärkeitä kuluttajillemme, koska ne ovat hyvin käsin kosketeltavia ja vaikuttavat ihmisten elämään. Kyllähän tämä vähän tällaista ikään kuin shakkipeliä on. Tässä pelissä tarvitaan kaksi osapuolta, neuvosto ja parlamentti, ja kummankin on sitten tehtävä omat siirtonsa tietyn mm, aikataulun puitteissa, että peli onnistuisi. Ja sitten ihan lopuksi vielä muutama tieto liittyen tärkeisiin tilaisuuksiin, joita olemme Riassa pääkaupungissamme suunnittelemassa. Ensinnäkin tuo aiemmin mainitsemani Digital Assembly, mutta sen lisäksi sisämarkkinafoorumi 26. maaliskuuta, sitten kuluttajien päivä huhtikuun lopussa sekä mm, rahoituksen saatavuuskonferenssi kesäkuun puoli Ja korostaisin vielä, että te kaikki olette lämpimästi tervetulleita osallistumaan näihin tilaisuuksiimme. Kiitos hyvät naiset ja herrat, kiitos, että sain esittää näitä ajatuksiamme teille. Uskon, että yhteistyö parlamentin kanssa tulee olemaan hyvin tiivistä. Äh, tässäpä se, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa ja mielelläni vastaan kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitoksia oikein kovasti, ministeri. Kiitos siitä, että autatte meitä näissä vaikeissa shekki, äh, sakki äh, kisoissa, otteluissa ja pääsemme näin teidän avullanne eteenpäin. Meidän täytyy joissakin kysymyksissä toimia niin, että komissiokin pääsee meidän avullamme tässä eteenpäin. Meillä on nyt pitkä puhujalista. Kaikista ryhmistä otetaan ensin yksi puhuja ja tämän jälkeen Luenpa nyt pikaisesti listan lävitse. Maria Kratz-Bilt, Robert Rochefort, Maria Grappini, Virginie um, uh, Shaldemosa, um, Stefanic, uh, Olga's on the list as well, um, Birgit Kohn-Langen, Eva Panlova, Nicola Dati. Any, yes, Nicola, you're there. Anyone else? Anne, uh, Anne, uh, Okay, so uh, uh, um, and okay. so there'll be some complicated maths going on here. Vaikeata matematiikkaa, että kaikki minuutit jaetaan oikein. Andres. Much, uh, Vicky, thank you so much. Kiitoksia kovasti. Viki, kiitos uh, rouva Reitsnik. Toivottavasti sanoin nimen oikein. Reisnietse Miss Reisnietse Ozola. Reisnietse Ozola. Kiitoksia kovasti. Tämä oli hyödyllinen korjaus, mutta en lähde sitä enää toistamaan. Pelkään, että menee vikaan kuitenkin. Naapuri osaa paremmin. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Kansanpuolue suhtautuu kyllä hyvin myönteisesti puheenjohtajuuskauteen ja toivottavasti voitte toteuttaa mahdollisimman monet näistä hankkeistanne, jotka mainitsitte täällä. Ensinnäkin mitä tulee verkko- ja tietoturvallisuuteen, se on meille tärkeä asia, sillä me todellakin toivomme, että kun Italian PI-kauden aikana ponnekkaasti asiaa käsiteltiin, niin kyllä neuvostossa kaivataan vielä koordinointia ja me toivomme, että te onnistutte tässä koordinointityössä siinä mielessä, että tulevan viiden kuukauden aikana, jotka teillä on vielä käytettävissä, niin voidaan kolmikantaneuvottelussa päästä yhteisymmärrykseen. Mutta perustana pitää olla se, että yhteistyö, jota kaivataan verkkoon, kyberturvallisuuteen liittyen niin tehän tiedät, että yhdysvaltalaiset pyrkivät vahvistamaan tätä alan yhteistyötä voimakkaasti. Mutta eurooppalaisella tasolla meidän pitäisi pyrkiä toimimaan siten, että kansalliset toimijat toimivat yksissä tuumin, eli että se on todellakin todellista yhteistyötä, mutta kyllä neuvostossa kaivataan paljon säätämistä. Parlamentti on kyllä halukas tekemään yhteistyötä, mutta kyllähän loppujen lopuksi jotain konkreettista tarvitaan myöskin jäsenvaltioiden puolelta, jos parlamentti haluaa siihen liittyen esittää vihreää valoa. Arvoisa ministeri, mitä sanoitte tähän vastavuoroiseen luottamukseen liittyen, kun puhuitte sisämarkkinoista? Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että mitä tulee ohjausjakson mietintöön, niin meidän täytyy varmistaa, että neuvostokin panostaa juuri sisämarkkinoiden syventämiseen, sillä me olemme vakuuttuneita siitä, että jäsenvaltioiden vastavuoroinen luottamus perustuu muun muassa siihen, että neuvostossa hyväksytään joku yhteinen hanke. Se ei tarkoita sitä, että luovutaan jossain, vaan että joku asia hyväksytään yksissä tuumiin ja pannaan myöskin täytäntöön. Joten toivottavasti kilpailukyky kilpailukyky-neuvostossa voitte ottaa tämän asian esille tietyltä osin, sillä lainsäädännön täytäntöönpanon osalta jäsenvaltioilla on vielä parantamisen varaa. Paljon kiitoksia take one speaker from each of the mm-hmm. group. Otetaan yksi puhuja jokaista ryhmästä, Evelyn Gebhardt. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisa rouva ministeri, suuret kiitokset siitä, että Äh, itse asiassa äh, alussa teitte jotain, mitä ministerit eivät usein tee, nimittäin se, mitä kaikkea hyvää sisämarkkinat ovat jo äh, tuoneet kuluttajille. Se on hyvin tärkeää. Ajatellaan vaikkapa noita verkkovierailumaksuja, kuluttajan suojan vahvistamista. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, eikä niitä tule kyllä aliarvioida. Sitä, miten tärkeää on, että tämä tehdään selväksi kuluttajille, että kuluttajat ymmärtävät, mitä kaikkea hyvää Eurooppa on mukanaan tuonut. Te itse asiassa tässä tartuitte joku sen aiheeseen, eh, jotka ovat eh, meille sosiaalidemokraateille erityisen tärkeitä ja joiden suhteen vihdoinkin haluaisimme jotain eh, aikaan saatavaksi e-call-pakettimatkat, tuoteturvallisuus. Jos näitä saataisiin vietyä eteenpäin pienin tai suurin askelin, niin mm, se olisi meistä kyllä aivan erinomaista, koska kansalaiset tätä meiltä odottavat. Kansalaiset odottavat, että Eh, Euroopan unioni eh, näissäkin asioissa voi edetä. Yksi lisäkysymys minulla olisi teille, arvoisa ministeri. Kun puhutte tuosta molemminpuolisesta luottamuksesta, eh, sitä on vahvistettava. Ei tuota luottamusta oikein vielä ole, ei kansalaisten välillä eikä myöskään jäsenvaltioiden eri hallitusten välillä. Tämä, tämä joudumme usein toteamaan. Eli kun ajatellaan tuota vastavuoroista tunnustamista, niin miten te sen äh, tarkemmin sanottuna määrittelisitte? Koska tuon äh, määritelmän taustalla on aika erilaisia ajatuksia tai tuon käsitteen taustalla. Ja minua kiinnostaisi kuulla, miten te vastavuoroisen tunnustamisen määrittelette ja miten äh, määrittelette sen mitä on ylimääräisen tai turhan byrokratian purkaminen. Sekin on vähän tulkinta kysymys. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä byrokratian keventämisestä ja purkamisesta, mutta konkreettisesti, mitä tarkoitatte konkreettisesti? Me sosiaalidemokraatit joka tapauksessa sanoisimme kyllä hyvin selkeästi, että työoikeus, sosiaaliset oikeudet eivät ole minkäänlainen taakka ollenkaan eikä, eivätkä lisää byrokratiaa. Muut ehkä määrittelevät asian toisin. Mikä on teidän määritelmänne? Kiitos. Tony. Äh, Baltti. Ähm, maanmiehenä haluaisin toivottaa puheenjohtajavaltiolle hyvää onnea matkalle ja totta kai myös onnitella teitä. Olette osoittanut, että teillä on paljon taitoja niin Shakissa kuin muutenkin ja haluatte tuoda tämän taitonne koko Euroopan yhteisön käyttöön. Tästä olemme kiitollisia. En epäile sitä, etteikö Latvia puheenjohtajavaltiona olisi hyvinkin menestyksekäs. Joka tapauksessa saatte täy- täyden tuen meiltä liettualaisilta. Pidän tervetulleena puheenjohtajavaltion prioriteetteja, jotta digitaalisia sisämarkkinoita saadaan eteenpäin tietotekniikkaa kehitetyksi ja hyödytä niistä mahdollisuuksista, jonka kautta voimme saada kestävää, älykästä ja inklusiivista kasvua EU-hun. Varjoesittelijänä tietoturva, verkkoturva direktiivissä olen valmis tekemään puheenjohtajavaltion kanssa yhteistyötä tämän tärkeän lainsäädännön edistämiseksi. Se parantaa digitaaliympäristön turvallisuutta. Toivon, että puheenjohtajakausi todella ponnistelee, jotta nämä neuvottelut saadaan päätökseen. Myös Dita on kiitollinen yhteistyöstä ja on valmis tekemään täysin yhteistyötä kanssanne. Haluamme toivottaa teille vielä onnea. I don't think there is anybody here from the GUE Näyttäisi siltä, että GUEsta ei ole ketään. Onko näin? Entäs vihreät, Filip? Eikö? ECRn puolesta aivan lyhyesti. Minä käytän puheenvuoron. Kiitos siitä, että olette paikalla. Kilpailukykyinen digitaali markkina totta kai on sellainen, mitä me haluamme työstä ja vielä eteenpäin. Gebhard muistutti meitä siitä, miten tärkeää on muistuttaa ihmisille myös siitä kaikesta hyvästä, jota on jo saavutettu, niin että olemme saaneet aikaiseksi oikeuksia tällä alalla. Tämä on tärkeää muistaa. Kaksi seikkaa jotka todella voisivat olla hyödyksi. Ensinnäkin, jos pääsisimme tässä markkinavalvontapaketissa eteenpäin tästä patetilanteesta niin, että luot, kuluttajat saisivat parempaa luottamusta tuoteturvallisuuden suhteen. Tämä on vaikea haaste. Jos olisi mahdollisuus neuvotella asiasta, niin hyvä olisi. Ja tiedän, että osa paketista Osa sektoreista ja myös liike-elämä on suuren haasteen edessä. Miten me tämän kuilun kuromme umpeen on, on todellakin suuri haaste, mutta jos se onnistuu, niin se oli suureksi avuksi. Kenties voisitte lyhyesti kertoa valiokunnalle myös siitä, mitä tapahtuu televiestintäalalla. Siinäkinhän meillä on toimivaltuuksia. Meillä on tiettyjä vaikeita kysymyksiä neuvottelemme minimiharmonisoinnista standardien osalta. Nämä todella olisivat auttaneet selkeyttämään kuluttajan suojatilannetta, jos telekom, televiestintäpaketissa saadaan edistystä aikaan, niin todella se auttaa siinä, että saamme otetuksi askeleen oikeaan suuntaan koko digitaalisten sisämarkkinoiden agendan suhteen. Tässä valiokunnassa Ymmärrämme, että tämä on hyvin, va- hyvin vakava aihe ja se voi auttaa siinä, että koko parlamentti pääsee eteenpäin digitaalisten sisämarkkinoiden suhteen. Ryhmä on tukenut tätä kautta linjan. Haluatteko kommentoida aiheita, jotka ovat nyt nousseet ryhmien puheenvuorossa? Sitten jatketaan. Thank you. Uh, starting... Paljon kiitoksia. Aloitan kollega Schwabin kommenteista ja direktiivistä. Kuten sanoin, digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat puheenjohtajavaltion prioriteetteihin. Me vielä odotamme komission strategiaa, niin kuten jo totesin, niin neuvostossa keskusteluja kyllä vielä tullaan käymään. Mutta meidän täytyy vielä käydä lainsäädäntötekstejä läpi. tietosuojapaketti, televiestintäpaketti ovat prioriteetteja ja verkosto- ja tietoturva kysymykset, jonka te mainitsitte ja televiestintäasiat. Ja minä olen iloinen voidessani kertoa teille, että tästä vastaa liikenneasiasta vastaava ministerimme. Hän oli aamulla ITRE-valiokunnassa ja hän lupasi, että neuvosto tekee päätöksensä ensi kuussa, joten kolmikantaneuvottelut voidaan aloittaa jo maaliskuussa. Toki meidän täytyy vielä päästä yhteisymmärrykseen direktiivin soveltamisalasta ja yhteistyömääräyksistä. Me tiedämme, että luottamusta ei saada aikaiseksi yön yli, vaan se vaatii työtä ja yrittää löytää se yhteinen lähestymistapa. Mitä tulee vastavuoroiseen luottamukseen, siihen kollega Gebhardt viittasi puheenvuorossaan, me olemme vakuuttuneita, että sille täytyy antaa riittävästi näkyvyyttä ja tätä periaatetta täytyy todellakin korostaa kun sisämarkkinoita yritetään laatia. Ja mitä tulee palvelusektoriin, niin jotta sillä päästään eteenpäin, niin me tarvitsemme toimivan palveludirektiivin. Ja komissiolta pitää saada enemmän tietoa aiheeseen liittyen, ehkäpä juuri näiden maakohtaisten suositusten kautta. Ja kuten jo sanoin, niin keskeisten alojen integraation vahvistaminen on myöskin yksi keskeisimmistä asioista. Silloin kun puhumme luottamuksen rakentamisesta kansalaisten, hallituksen ja yhteiskunnan välillä, niin siihen liittyen voidaan tietenkin mainita muun muassa päätöksentekoprosessin avoimuus, TTIP yhtenä esimerkkinä. Päätökset voitaisiin tehdä helpomminkin, mikäli poliitikot toimisivat avoimemmassa hengessä, eli silloin vältyttäisiin turhilta spekuloineilta, eli selitettäisiin asioita paremmin ja se helpottaisi myöskin politiikan tekijöiden arkea. Ja sitten kun puhutaan hallinnosta ja yritystoiminnasta, puhuin esteiden poistamisesta ja byrokratian vähentämisestä. Tämä on tärkeää erityisesti PK-yrityksille, sillä hehän muodostavat suurimman osan kaikista yrityksistä. Ja yksi esimerkki omasta maastani. Meillä on uusia yrityksiä monista maista saamme tukea Saksan kaltaisilta mailta, mutta koska lainsäädäntö on eurooppalaisella tasolla liian tiukkaa, niin yritykset ovat lähteneet siirtymään Yhdysvaltoihin, koska he eivät voi kehittää omia prototyyppejä byrokratian takia täällä Euroopassa. Lainsäädäntö on heidän näkökulmastaan katsottuna liian hankala. Yhdysvalloissa taas toimitaan tämän suhteen paljon joustavammin, eli nuoria yrittäjiä kyllä ollaan valmiita tukemaan. Eli näin verotulotkin siirtyvät Yhdysvaltoihin, luottamuspula kasvaa, joten meidän täytyy vain muuttaa yrityskulttuuria siten, että siitä on hyötyä yrityksille. Mitä tulee sitten työlainsäädäntöön, tietenkin se on Euroopassa että myöskin kansallisella tasolla tärkeä asia, aina täytyy katsoa yritysmaailman tarpeita ja työntekijöiden tarpeita, mikä ei ole tietenkään helppo tehtävä. Sitten tuoteturvallisuuteen ja markkinavalvontapakettiin. Kuten jo totesin, niin me odottelemme vielä komission analyysin tuloksia ja sitten jatkamme asian käsittelyä neuvostossa ja tarkoituksena päästä asiasta yhteisymmärrykseen, sillä me ainakin uskomme, että tuoteturvallisuudella ja markkinavalvontaa paketilla on keskeinen merkitys kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Anna-Maria Kiitoksia. Ministeri, minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja ilmaista tukeni teidän sitoumuksellenne sisämarkkinoihin ja kiitän tästä puheenjohtajakautenne ohjelmasta. Teidän maanne elpyi 2011 ennennäkemättömällä tavalla. Tästä on tullut kyllä varsinainen oppikirja esimerkki kaikille muille ja mielestäni tämä antaa entistä enemmän uskottavuutta teidän sitoumuksellenne sisämarkkinoihin eikä siihen, että kasvua luodaan veromaksajien rahoilla, vaan että kasvua pyritään luomaan Ähm, käyttämällä kaikkia, kaikkea sitä potentiaalia, mikä on olemassa. Siksi me todella uskomme teidän johtajuuteenne. Kilpailuneuvostossa voidaan sisämarkkina-asioissa varmasti edetä paljon nopeammin ja paremmin kuin tähän mennessä. Nythän tässä on taas ajateltu, että luodaan kasvua veronmaksajien taskusta kaivetuilla rahoilla. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että olette sitoutuneet sisämarkkinapalveluihin. Minä olen ollut tämän talon esittelijä ja aika turhauttavaahan se on ollut, että vuodesta 2006 tässä on väännetty, mutta edelleen on niin monia jäsenvaltioita, jotka eivät ole täysin direktiiviä asettaneet osaksi kansallista lainsäädäntöä. Me tiedämme tämän, koska komissio on tehnyt aivan erinomaisen työn. 90 prosenttia prosenttia uusista työpaikoista EU-ssa luodaan palvelualalla. Tämä on aika absurdia ja Latviahan on ollut todella eturintamassa pyrkiessään neuvostossa ajamaan mm, palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja uskon, että voitte myös osoittaa, että hyvät käytänteet saavat aikaan tai aikaansaavat tuloksia ja tämä on todella hyödyksi kaikille näitä protektionistisia pelkoja, joita monissa jäsenvaltioissa on, tulisi kyllä nyt kitkeä juuriltaan. Olemme tästä keskustelleetkin ja me haluaisimme, tai minäkin, minä ainakin haluaisin, että digitaaliset sisämarkkinat toimivat vapaasti. Koko komission paketti, niin kuin meillä oli ensin mm, sisämarkkinaa paketti ykkönen ja kakkonen ja toivoisin, että neuvostossa tätä ajaisitte. Komissiohan nyt ei vielä ole omaa ehdotustaan esitellyt, mutta toivoisin, että ainakin se perusperiaate, että digitaaliset innovaatiot etenevät nopeammin kuin politiikka ja että siksi meidän täytyy pohtia uudelleen eh, sitä, säädämmekö eh, lakeja vai emmekö saada, niin eh, nettineutraalius on äärimmäisen tärkeä. Viki tässä jo puhuikin viestintäpaketin äh, verkkovierailumaksujen merkityksestä. Tämä on tietenkin äh, hyvin tärkeä asia kansalaisille. Ja sitten äh, kysymys, joka on myös teidän pöydällänne, nimittäin jätehallinto. Komissiohan on nyt tekemässä omaa ehdotustaan eh, tai vetää pois vai ehdotuksensa tekee uuden ehdotuksen. Mitä mieltä olette tästä ja miten voisimme ajaa tätä asiaa niin, että saataisiin aikaan aito kiertotalous? Kiitoksia. Kiitos, Robert Kiitos, ministeri. En uskalla lähteä ääntämään nimeänne varmaan vääristäisin sitä liikaa. Me luotamme teihin kovasti, emme pelkästään me tässä salissa, vaan kaikki eurooppalaiset, koska uskon, että se mikä liittyy sisämarkkinoihin liittyy myös Euroopan talouden elpymiseen ja sitä me todella tarvitsemme. Se liittyy kasvun elpymiseen. Kyse ei ole pelkästään makrotaloudellisista toimista eikä keskuspankin toimista ja rahapolitiikasta, vaikkakin totta kai sillä on oma merkityksensä. Kyse on reaalitaloudesta ja aivan erityisesti tässä Imkovaliokunnassa valiokunnassa me puolustamme reaalitaloutta. Reaalitalous ja yrittäjät, pk-yritykset ja kuluttajat ovat tässä keskiössä. Aivan nopeasti kaksi seikkaa. Mainitsitte lukuisia tärkeitä asioita puheessanne. Mehän olemme jo puhuneet näistä aiheista. Minä luotan kovasti siihen, että alkuperämerkintäasia saadaan eteenpäin. Sitten digitaalimarkkinat totta kai ovat tässä tärkeät, mutta nämä ovat hyvin erilaisia kysymyksiä, mutta minun mielestäni ne kuitenkin täydentävät toisiaan. Toisaalta digitaalisuus on tulevaisuutta ja se kehittyy nopeasti ja toisaalta taas alkuperämerkinnät on aihe, joka kuluttajille on oleellisen tärkeä luottamuksen turvallisuuden näkökulmasta ja jopa siitä näkökulmasta, mitä talous merkitsee. Näitä ei pidä nähdä vastakkaisina. Minun mielestäni ne ovat aivan täydentäviä aihealueita. Talous kehittyy entistä nopeammin virtuaaliseen suuntaan, immateriaaliseen suuntaan. Ja toisaalta meillä on talous, joka on reaalitaloutta ja perustaa. Ja tästä syystä katson, että aivan niin kuin monet kollegatkin edistävät sitä ajatusta, että nämä kaksi osa-aluetta ovat täydentäviä sisämarkkinoilla. No sitten alkuperämerkinnöistä, hän puhuitte tästä jo. Me tiedämme, että tämä aihe on hyvin monimutkainen aihe neuvostossa. Neuvostossa asiat ovat kovin vaikeita. Italia puheenjohtajavaltiona ei saanut asioita eteenpäin. Luotan totta kai teihin kovasti, kun tiedän, että useaan otteeseen olette puhuneet tästä komissiolle ja neuvostolle. Nyt tarkoitus on löytää jonkinlainen neuvottelumandaatti meidän kanssamme, meppien kanssa, koska parlamenttihan päivän selvästi on tässä oleellinen elin. No sitten digitaalisuudesta. En oikein tiedä, mutta kenties voisitte jonkinlaisia täsmennyksiä meille vielä tarjota. Puhuitte preferenssistänne äh, ikään kuin lähtökohtaisesti olisi vakioasetuksena digitaalisuus. Tämä hieman pelottaa ajatuksena. Digitaalisuus kehittyy niin kovasti, jos olisi tällainen vakioasetus digitaalisuudelle ikään kuin kaikkeen rakennettu sisään. Sähköinen pankkitoiminta, e-banking, eikö tämä nyt kehity niin nopeasti, että syntyy se vaara, että tulee kuluttajaryhmä, vanhempia todennäköisesti, jotka ovat hieman vaikeammassa asemassa, heikommassa asemassa ja jotka jäävät ikään kuin tie syrjää, jäävät laiturille. Ja samalla tavalla ei pitäisi käydä niin, että tämä vakio-oletus digitaalisuudesta yksinkertaistaisi ikään kuin tilannetta niin, että että hyvin nopeasti mennään tiettyihin seikkoihin kuluttajan näkökulmasta, jota ei olisi voitu toteuttaa ilman meidän työtämme. Eh, totta, totta kai tämä riippuu myös kansallisesta lainsäädännöstä. Nämä kaksi seikkaa halusin nostaa esille ja pääviestini puheenvuorossani on se, että taloustoiminnan kasvun aikansaamisessa täytyy muistaa nämä kaksi seikkaa, digitaaliset sisämarkkinat ja toisaalta alkuperämerkinnät. Emme me puhu eh, tulevan vuosisadan taloudesta ja toisaalta vanhasta taloudesta, tarvimme molempia luottamuksen palauttamiseksi. And I'll take, I'll take groups of three, so Maria. Otetaan vielä kolmas puheenvuoro tähän. Mulțumesc mult, doamna președinte, doamna ministru. Aș vrea să vă pun foarte... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minulla olisi teille lukuisia kysymyksiä, mutta otan vain muutaman esille, koska monet muutkin haluavat vielä käyttää puheenvuoro. Onnittelut asemastanne. Nyt te kuulutte puheenjohtajan valtion tiimiin. Arvoisa ministeri, en epäile hetkeäkään, etteikö teillä olisi halua toimia mainitsemallanne tavalla, mutta voisitteko kertoa meille, miten haluatte toteuttaa nämä toimet? Lausuitte monta sanaa ja tämä kuulostaa perustelulta lähestymistavalta. Muutama kysymys. Kuluttajat Kansalaiset odottavat nopeita päätöksiä, kuten mekin, mutta me olemme nähneet, että neuvostossa syntyy helposti pattitilanteita ja asioiden käsittely ei etene. Kolme kysymystä. Miten te tulkitsette tilannetta ministerinä, ei neuvoston edustajana? Eli pakollinen merkintä ja tämä Made in logo kysymys. Jos sanotte, että haluatte vaalia turvallisuutta, ja että kun kuluttajat käyvät ostoksilla, niin he olisivat turvallisilla vesillä. No miksi ei ole olemassa tällaista pakollista merkintää vielä olemassa? Toisaalta te ehdotatte myöskin sitä, että ei valvottujen tuotteiden osalta saataisiin parannuksia aikaiseksi, mutta kyllähän me kaipaamme sisämarkkinoilla myöskin tuotteisiin liittyviä suojamekanismeja. Ja jos eurooppalaiset yritykset ei voi olla, eivät voi olla rauhallisin mielin asioita käsittelemässä, niin miten kansalaiset sitten? Erityisesti silloin, kun puhutaan investoinneista, niin siihen liittyen kysyisin, että onko teillä olemassa uusi visio? Mitä te ehdotatte siihen liittyen? Onko tarkoituksena ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä, esimerkiksi pk-yritysten investointisuunnitelman muodossa? Oikein paljon kiitoksia. Me toivomme, että näemme teidät vielä ennen kuin puheenjohtajuuskautenne päättyy. Kiitoksia. Uh, thank you for the very good um, questions. I'll try to uh, answer. Uh... Kiitos oikein hyvistä kysymyksistä. Kaikki ovat tärkeitä. Kun puhumme digitaalisista sisämarkkinoista, niin kuin jo sanoin, me saamme neuvoston päätelmät maaliskuun kilpailukykyneuvostosta. Muutamia aiheita nostetaan ministerien käsittelyyn. Digitaalisen ajan sääntely ja tämä ikään kuin vakio asetuksena digitaalisuus. Edustaja Hosfor oli hieman huolissaan. Minä kyllä sanoisin, että on syyttä huoliin sen takia, että maailma kehittyy niin nopeasti. Jotkut maat eivät välttämättä pysy tässä mukana. Sen takia me haluamme nostaa esille myös lisäkysymyksen, nimittäin äh, sähköiset taidot ja elinikäisen oppimisen taidot. Tässähän pitäisi edetä yhtä nopeasti kuin Eh, millä vauhdilla otamme käyttöön sähköistä hallintoa ja digitaalisuutta vakiooletuksena. Meidän täytyy totta kai pohtia lisätoimia ja toimia aktiivisemmin digitaalisen kasvatuksen, sähköisten taitojen täytäntöönpanossa. Tämä täytyy aloittaa jo alakoulusta. Täytyy puhua myös seniorikansalaisten koulutuksesta. Minulla on hyviä esimerkkejä omasta maastani. Meillä on yritys, joka kouluttaa ikääntyneempää väestöä. Monet tuhannet ikääntyneemmät ovat saaneet tätä koulutusta ja nyt voivat sitten tehdä ostoksia, voivat eh, maksaa laskujansa, vesi- ja sähkölaskuja, käyttää pankkipalveluita, koska todella ovat saaneet kurssitusta näihin taitoihin. Eli taidot täytyy muistaa, taitojen kehittäminen täytyy muistaa silloin, kun digitaalisuutta viedään eteenpäin. No sitten digitaalisen kilpailukyvyn testaus. Tämäkin voisi olla osa vaikutusarviointia. Voi olla, että tämä on vastaus osittain myös äh, Gabriinille. Eli miten toimittaisiin niin, että ei jouduta umpikujaan eri päätösten osalta. Alkuperäinen vaikutusarvio on oleellisen tärkeä. Tästä syystä haluaisimme elvyttää Riifitin. Kyseessähän on se, että myös neuvosto hyvin huolellisesti arvioisi vaikutuksia Vaikutusarviota olisi ollut valmistelemassa komissio ja parlamentti. Emme me voi jäädä odottelemaan umpikuja ja pattitilannetta yleisesti, vaan täytyy pyrkiä vähentämään mahdollisia konflikteja myöhemmissä vaiheissa. Kun puhumme tästä Made in-merkinnästä ja kysyitte minun henkilökohtaisesta näkemystäni markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuuspaketti nimenomaan pyrkii siihen, että kuluttajan suoja olisi paremmalla tasolla. Henkilökohtaisesti uskoisin, että ei ole mitään hyviä maita tai huonoja maita. Kun ajatellaan tuotantoprosessia, niin siinä toki voi olla sitten hyvää tuotantoa ja huonoa tuotantoa. Ja täm, tähän tietysti liittyy se, mikä on alkuperämerkintä. Tämä on siis meidän työtehtävämme tältä osalta. Vielä muutama kommentti digitaalisista sisämarkkinoista ja niistä aspekteista, joita haluaisimme kuulla käsiteltävän kilpailukykyneuvostossa. Kuluttajan näkökulmasta ensinnäkin tämä geo ähm, blocking, geoblocking, maantieteellinen rajoittaminen. Niin, äh, ensinnäkin täytyy ajatella äh, palvelujen laatua ja, ja syrjintäulottuvuutta. Sitten yrityksen toimintavaatimukset ja se, että miten rekisteröidytään internetissä yritystoimijaksi ja sitten kyse on myös sähköisistä hankinnoista. Näistä ministerit neuvottelevat ja keskustelevat, mutta olette oikeassa, että vain strategian kehittäminen yksin ei riitä. Täytyy saada myös lainsäädäntötoimet aikaiseksi, eli täytyy katsoa, miten tätä pakettia sitten myöhemmässä vaiheessa nimitetään, mutta kiitos näistä hyvistä ehdotuksista osaksi kolme. Thank you, very clear Kiitos. Selkeitä vastauksia. Tiedän, että aiheet ovat kuitenkin monimutkaisia. Rossi ja Charles de Mosse ja vielä kolmas puhuja. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri teidän alustuspuheenvuorostani ja siitä, että olette vieraanamme tänään tätä näkemysten vaihtoa käymässä. Teidän puheestanne kävi selville, että digitaaliset sisämarkkinat on yksi prioriteetti puheenjohtajakauden aikana ja tämä ei ole yllätys. Korostaisin vain sitä, mitä on jo todettu. Digitaaliset sisämarkkinat on rakennettava erityisesti meidän valiokuntamme näkökulmasta niin, että pidetään prioriteettina kuluttajan suojaa ja varmistetaan aina hyvä kuluttajan suojan taso digitaalisilla sisämarkkinoilla. Myös pieni varoituksen sana niin, että kun ajattelemme kysymystä, joka on pitkään ollut esillä parlamentissa, nimittäin alkuperämaa periaate, joka voi vai vihkaa palata mm, esityslistoille, kun puhumme digitaalisista sisämarkkinoista. Nyt puhutaan tekijänoikeuksista ja digitaalisista sisällöistä. Tässäkin kuluttajaulottuvuus on hyvin tärkeä. Täytyy varmistaa, että ei luomistyöstä annettavaa palkkiota äh, unohdeta, eikä unohdeta alkuperää. Tämäkin on meidän keskustelumme aiheena. No, sitten siihen, mistä myös Evelyn muistutti. Vaarana on hieman se, että mennään hieman vastavirtaan kuin muissa puheenvuoroissa. Kaikki byrokratia ei ole esteitä. Täytyy huolehtia säännösten kautta myös työntekijöitä ja kuluttajien suojasta. Esimerkiksi hyvät työskentelyolosuhteet, ympäristön suoja on tärkeää. Kun ajatellaan yritysten toiminnan helpottamista, niin eihän kyse voi olla siitä, että museretaan, murennetaan sitä, mitä olemme saaneet jo aikaiseksi. Sähköisen hallinnon kautta tarjotaan tiettyjä palveluja, hallinnollisia palveluja sähköisesti verkossa, niin että mahdollisimman moni yritys voisi käyttää näitä menettelyjä hallinnollisessa menettelyissä tuotteet eivät tietenkään digitaalisillakaan markkinoilla ole ei-konkreettisia, ne ovat ihan konkreettisia tuotteita. Eli aivan erityisesti ajattelen tässä alkuvaiheessaan sitä työtä, jota meidän täytyy tehdä rikkomuksista ja tullisanktioista. Kiitos, rouva ministeri. Kristal Schaldemose. Schaldemose. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Minä olen tuoteturvallisuusasetuksen esittelijä. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti puheenvuoroanne ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy komission ehdotus eh, lukea hyvin tarkasti, eh, siis tuo vaikutusarviointi. Mutta samalla täytyy eh, sanoa, että älkääpä nyt odottako neuvostolta liikaa Tämä nimittäin on hyvin arkaluontoinen asia joillekin jäsenvaltioille, eli vaikka kustannuksista jonkinnäköinen käsitys voisikin olla, niin jo tässä vaiheessa tulisi pyrkiä löytämään ratkaisut mm, joidenkin jäsenvaltioiden huolenaiheisiin, eikä vain jäädä odottamaan vaikutusarviota. Täällä parlamentissakin meillä on erilaisia kantoja siitä, miten tuoteturvallisuutta ja erityisesti tuota made in kysymystä tulisi käsitellä. Mutta me onnistuimme saamaan aikaan kompromissin ja kyllä tämä näin ollen tulisi voida onnistua neuvostossakin. Yhden asian voin teille kuitenkin sanoa. Me olemme parlamentista välittäneet neuvostolle hyvin selkeän viestin siitä, että me olemme valmiit neuvottelemaan. Me neuvottelemme ja pyrimme ehdottomasti samaan aikaan ratkaisuja myös tuon meidän kysymyksen suhteen, mutta emme me tietenkään tätä tee ennen kuin istumme neuvottelupöydän ääressä, joten me olemme toki valmiit tekemään kaikkemme, jotta ratkaisu löytyisi. On hyvin tärkeää, että saatamme tämän paketin päätökseen, koska on tärkeää varmistaa se, että meillä on yhtäläiset toimintaedellytykset Euroopan sisämarkkinoilla ja on tietenkin tärkeää suojella kuluttajia. Yksi asia vielä puhutaan vastavuoroisesta tunnustamisesta sisämarkkinoilla, niin varmasti äh, siitä pitäisi puhua huomattavasti enemmänkin, mutta kun puhutaan vaikkapa tuosta made in kysymyksestä, niin meillähän voisi olla vastavuoroinen tunnustaminen äh, kautta Euroopan ja vaikkapa Yhdysvaltojenkin kanssa, koska Yhdysvalloissahan jo tänä päivänä on äh, tietyn tyyppinen made in merkintä käytössä. Jos katsoo vaikkapa iPhonein taakse. Mm, Siinä lukee, että se on suunniteltu Kaliforniassa ja kokoonpano on tapahtunut Kiinassa. Joten jos lähdettäisiin vaikkapa tästä liikkeelle, sanottaisiin jäsenvaltioille, että toimitaan Amerikan tapaan. Lähdetään tästä liikkeelle, tehdään niin kuin amerikkalaisetkin tekevät. Tunnustetaan toinen toisemme lainsäädäntö. Sanon tämän, koska edelleen uskon, että se saattaisi olla ainakin osaratkaisu, jotta kompromissiin päästäisiin jäsenvaltioiden kesken koska ne maat, jotka ovat kustannuksista huolissaan, ovat juuri niitä, joiden yritykset vievät paljon Yhdysvaltoihin ja jotka jo ovat näin ollen velvoitettuja toimimaan Yhdysvaltain määräysten mukaisesti. No, joka tapauksessa tiedänhän minä, että tämä hankalaa on ja tunnustan, että tämä on hankalaa, mutta toivon, että löydätte ratkaisun, koska näin voidaan osoittaa kansalaisille ja yrityksille, että me Euroopassa saamme aikaan ja pystymme luomaan paremmat toimintaedellytykset yrityksillemme ja toimivammat sisämarkkinat. Kiitos. Ivan Stefanich. Thank you, Madam Chair, and thank you. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Kiitokset tästä selkeästä esittelystä koskien puheenjohtajavaltion prioriteetteja. Olen tyytyväinen siihen, mitä että palvelu sisämarkkinoiden toteutumisesta. Haluaisin kysyä teiltä tähän liittyen seuraavaa. Tällä hetkellä meillä on jo vuodesta 2009 ollut voimassa palveludirektiivi, joka ei kylläkään kata kaikkia palvelualoja. Joten kysyisin, aiotteko täydentää sitä ja laajentaa soveltamisalaa ja ottaa mukaan sellaisia palveluita, jotka sieltä vielä uupuvat, vai haluatteko käyttää radikaalipaa lähestymistapaa, eli esittää uutta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä? Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Rova Rosier, IMKOlla on koko joukko vastuualueita ja ne eivät kaikki itse asiassa kuulu minun ministeriöni vastuualueisiin, mutta kuulin kaikki huomionne ja välitän kysymyksenne kollegoille, jotka ovat vastuussa näistä mainitsemista kysymyksistä myös tämä tullirikkomus ja seuraamuskysymys. Kollegat kyllä vahvistavat, että Latvia puheenjohtajakaudellaan on valmis tarttumaan toimeen tämän hankalan kysymyksen suhteen. Ja mm, tosiaan nämä mahdolliset muutokset, jotta saadaan aikaan eh, sopimus, tietenkin eh, näissä otetaan huomioon myös parlamentin kanta tuosta tuoteturvallisuuspaketista jo teille kerroinkin, että me edelleen odottelemme komission analyysiä, arviota. Ymmärrämme, ettei tästä helppoa tule yhteisen kannan aikaan saamiseksi. Me itse asiassa olemme kuulleet myös ulkopuolisia tahoja, mutta ymmärrämme tietenkin, että meidän täytyy saada aikaan yhteinen kanta ja kuulimme teidän ajatuksenne ja autamme myös täällä kuulun huomioon. Herra Stefanets, palveludirektiivi. Kyllä, se on jo vuodesta 2009 ollut voimassa, mutta olemme voineet nähdä, että sen täytäntöönpano ei ole ollut kovinkaan tehokasta – syy ei kuitenkaan ole se, etteivätkö jotkut alat olisi katettuja, vaan kyse on ihan täytäntöönpanoa toimista ja niiden valvonnasta jäsenvaltioissa, joten haluaisimme ehkäpä palveludirektiivin suhteen saada pikemminkin aikaan, ei siis avata koko pakettia, vaan saada aikaan sen, että täytäntöönpano ja sen valvonta saataisiin hoidettua kuntoon. Komission sopimusten suojelija ja komission tulisi myös palveludirektiivin suhteen toteuttaa seurantaa, mitä tulee täytäntöönpanoon. Ja mehän tiedämme, että PKTstä tämä kattaa vain 5 prosenttia. Se on äärimmäisen alhainen, kun ajatellaan kuitenkin palvelut kaikesta liiketoiminnasta <laughs> ovat jopa 75 prosenttia kun puhutaan uusista aloista tai erillisistä lainsäädäntötoimista, niin mainitsinkin jo, että on kolme alaa, joihin olemme valmiit keskittymään, yksittäiskauppaa, rakennusala sekä ää, ää, liiketoimintapalvelut. Eli näihin voisimme keskittyä. Kiitoksia. The next three speakers are Seuraavat kolme. Birgit Colin langen Olga Shanalova and Eva Panova. Mrs. Col- is, that, is that right? Yes, Ms. Conlang, yes, and then Olga, and then Eva. Ähm, Entschuldigung. Äh, zunächst mal, Frau Ministerin, ein niin, anteeksi. Tervetuloa arvoisa ministeri ja onnittelut tästä tehtävästänne. Toivottavasti puheenjohtajuuskaudestanne tulee menestyksekäs. Alustuksenne oli hyvä ja hienoa, että panostatte kilpailukykyiseen Eurooppaan, josta on hyötyä pekoyrityksille, sisämarkkinoille ja kuluttajan suojalle, näin yleisesti lausuttuna. Minä vastaan pakettimatkadirektiivistä täällä parlamentissa, jos kaikki menee hyvin läpi, niin huomenna IMKO tulee hyväksymään kolmikantaneuvottelumandaatin mutta ongelmia näyttää olevan olemassa. Että se on oikeastaan ristiriidassa sen suhteen, mitä te esititte puheenjohtajavaltion tavoitteina. Eli ongelmat liittyvät erityisesti pk-yrityksille, pienille hotelleille ja pienille välitysyrityksille. Neuvostossa ilmeisesti asian käsittely oli hyvinkin kiistanalainen Oliko näin? Tietenkin jokaisella on omat näkemyksensä pakettimatkadirektiiviin liittyen. Ja onko teille näkemyksen sen suhteen, miten erityisesti PK-yrityksille lankeava byrokratiataakkaa voidaan vähentää ilman, että kuluttajan suojataso heikkenee. Ja oletteko sitä mieltä, että direktiivin uudistaminen siten, että online-palvelut huomioitaisiin myöskin. Oletteko sitä mieltä, että tämäkin voisi mennä neuvostossa läpi? Koska jos ei, niin en usko, että siinä tapauksessa direktiivillä saadaan sellainen tulos aikaiseksi, jota sillä alun alkaen pyrittiin hakemaan. Jos vastauskierroksen aikana en ole paikalla, niin ilmoitan vaan, että puoli viiden paikkeilla olen Envivaliokunnassa äänestämässä. Tehokas valiokunta varmasti se onnistuu. Seuraavat kaksi puhujaa voivat myös puhua en ole tiivisti. Olga. Děkuji, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, paní ministrině. Já si vás... Kiitoksia. Rouva ministeri, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi valiokuntaamme. Itse olen tosiaan esittelijä e-call eh, kysymyksen suhteen. Olipa mukavaa, että mainitsitte tuon e-callin ihan alustuspuheenvuorossannekin. Sehän on aihe, jonka suhteen Italian puheenjohtajakaudella saatiin aikaan merkittävää edistystä ja toivon, että teidän kaudellanne saamme tämän asian vietyä loppuun. Nyt kun puhutaan kuluttajan suojasta, niin meillä on monissa keskusteluissa tällainen hyvin tiukka linja siitä, minkälaisia määräykset ovat, ovatko ne hyviä vai huonoja, ja että toimivatko suojamääräykset. Ja siksi kysyisinkin, että Tuletteko jatkamaan tai liittymään tiettyihin Italian ehdotuksiin muun muassa kuluttajan suojaverkoston suhteen? Ja sitten kysyisin teiltä digitaalisisämarkkinoista. Tehän tähän jo viittasittekin. Olen hyvin iloinen siitä, että puhuitte kuluttajan suojasta, kuluttajan oikeuksien toteuttamisesta ja olen iloinen siitä, että halusitte vahvistaa digitaalisia valmiuksia Euroopan unionissa. Joka tapauksessa kaikenlaista syrjintää on torjuttava. Sitä pidän hyvin tärkeänä. Kiitos. you. Thank you, Chair. Uh, minister. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa ministeri Vieraaksi Me olemme iloisia vierailustanne. Hienoa, että teiltä löytyy aikaa tähän keskusteluun ja siihen, että voitte esitellä meille puheenjohtajavaltion prioriteetit. Esititte asianne niin tarkasti kuin vain tässä vaiheessa on mahdollista. Haluaisin nyt puuttua vain ainoastaan digitaalisiin sisämarkkinoihin. kun eh, keskustelen paljon nuorten kanssa, niin ikään kuin edustan tässä nuorisoa, niin on hienoa, että puututte myöskin yrittäjyyteen. Monet ministerit ovat usein sitä mieltä, että yrittäjyyttä ei lähdetä kovinkaan paljon tukemaan, vaikka kasvun tielle halutaan päästä, mutta ehkäpä puheenjohtajuuskauden aikana voitte saada kolleganne vakuuttuneeksi siitä, että juuri yrittäjyyttä tukemalla päästäisiin eteenpäin ja mitä tulee digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpanoon, niin olemme täällä jo sanoneet, että olette Sakin pelaaja ja 500 vuoden ajan Sakin säännöt ovat pysyneet samoina. Tietosuoja-asioita ei ole juurikaan käsitelty sitten 90-luvun me aika kunnianhimoisesti myöskin täällä valiokunnassa asiaa käsittelemme. Poliittista tahtoa löytyy sen suhteen, että digitaaliset sisämarkkinat saataisiin toteutettua mahdollisimman nopeasti Toivottavasti siinä ei käy niin kuin televiestinnän sisämarkkinoilla, sillä neuvostossahan asiaan liittyvät keskustelut ovat aika hankalat, joten voisitteko olla jäsenvaltioiden edustajien yhteydessä ja saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että digitaaliset sisämarkkinat ovat erittäin tärkeät. He tietävät varmaan sen, mutta yleensä se jää taka-alalle. Ja jos saisitte heidät vakuuttuneeksi, se olisi hienoa. Ja minä uskon, että sitten saisimme tähän asian käsittelyyn lisää vauhtia. Kiitoksia. Uh, yes, uh, uh, answering to Ms. Culling. Niin. Colin Langeille pakettimatkoista, pakettimatkajärjestelyistä. Niin kuin tiedätte, keskustelut ja sopiminen ei ole mikään helppo prosessi vaikkakin valmistautuminen on ollut oikein hyvää. Neuvotteluja on käyty myös aiemmalla kaudella neuvostossa. Joulukuussa viime vuonna kilpailukykyneuvostossa päästiin yleiseen kantaan ja uskomme, että olemme nyt valmiit menemään eteenpäin. 4. helmikuuta järjestetään ensimmäinen kolmikantakokous, jotta päästäisiin sopimukseen. Ja jos nyt kysytte, että Onko löydetty oikeanlainen tasapaino niin, että muistetaan toisaalta kuluttajat ja toisaalta pienet yritykset, hotellit ja palveluntarjoajat toisaalta? Uskoisin, että tasapaino on löytynyt. Olemme muuttaneet alkuperäistä komission ehdotusta ja meillä on asetus, joka parantaa kuluttajien tiedonsaantia – on selkeät vastuukysymykset määritelty palvelun tarjoajien osalta ja tämä nyt on aika lailla lähellä hyvää kompromissia. Kuluttajien oikeuksista ja paremmasta täytäntöönpanosta. Tietoisuuden lisääminen on yksi seikka, joka täytyy tässäkin yhteydessä muistaa. Me järjestämme 23. ja 24. huhtikuuta Riikassa suuren kuluttaja-asioihin keskittyvän kokouksen. Käsittelemme nimenomaan kuluttajasuojaa ja tarpeellisia lainsäädännön parantamisia. Tämä siis otetaan myöhemmin huomioon myös poliittisella tasolla. No sitten digitaaliset sisämarkkinat ja yrittäjyys. Olette oikeassa. Nyt siirrymme tietotalouteen. Tuotteiden ja palvelujen taustalla suurimpana osatekijänä ovat taidot, osaaminen. Arvo on noussut ja digitaalisten sisämarkkinoiden kokonaisarvo on hyvin merkittävä. Aina puhutaan rahoituksen saannista, mutta unohdamme helposti tämän tärkeän ulottuvuuden. Yrityksillä on oltava oikeanlaiset taidot digitaalisilla markkinoilla ja esteitä on poistettava yritysten tieltä. The last three Viimeiset kolme puhujaa. Uh, Nicola Dante, uh, Rosa and van Thank you. Grazie Presidente, eh, signor Ministro. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Ehkäpä odotan, että kaikki saavat siellä ensin kuulokkeet paikoilleen. No niin, rova puheenjohtaja, rova ministeri. Tässähän olette ihan leijonan luolassa, joten toivotan teille kaikkea hyvää tärkeällä puheenjohtajakaudellanne. Ja te totesitte, että avoimia kysymyksiä on koko joukko. Ne ovat tärkeitä myös meidän valiokunnallemme. Ehkäpä voisin esittää teille pienen suosituksen. Ei nyt välttämättä ole niinkään tärkeää saada aikaan sopimusta meidän kanssamme. Huolehtikaapa ensin siitä, että neuvosto kykenee yksimielisyyteen. Usein ristiriidat eivät ole meidän ja kenenkään muun välillä, vaan pikemminkin tuolla kadun toisella puolella siellä, missä eri jäsenvaltiot ovat edustettuina. Ja toteaisin, että kun puheenjohtajakausi käynnistyy, niin varmasti on tiettyjä odotuksia ja toiveita, mutta eihän se vielä mihinkään riitä sen suhteen, että asiat saataisiin liikkeelle. Olen aivan varma siitä, että te olette täynnä hyvää tahtoa, mutta pelkäänpä, että se ei aivan riitä. Meidän täytyy kerta kaikkiaan nyt välittää muille jäsenvaltioille, että tässä tarvitaan lisää Eurooppaa. Näissä kysymyksissä tarvitaan lisää Eurooppaa koko digitaalialalla. Kyllä se olisi erittäin hyödyllistä ja olennaista meille kaikille. Italia puheenjohtajakaudellaan oli täynnä hyvää tahtoa sekin, mutta silti näimme, että kahden aiheen suhteen, eli verkkojen Eurooppa muun muassa, suhteen oli äärimmäisen vaikea saada aikaan minkäänlaista sopimusta ja vieläkään ei ole saatu edes konkreettista päivämäärää sen suhteen, milloin verkkovierailumaksut poistuvat. Ja sama koskee muun muassa verkon turvallisuutta. Senkään suhteen ei ole aikaan saatu vielä juurikaan mitään. Täytyy sanoa, että Pariisissa kaikki Euroopan johtajat marssivat kadulla rinta rinnan, mutta heidän täytyisi saada aikaan yhteinen linja muissakin asioissa. Myös yhteisissä verkoissamme tarvitaan vahvempaa turvallisuutta. Muuten olemme hyvin haavoittuvaisia ja jos tähän haluamme, niin kyllä varmaan täytyisi olla valmiutta myös luopua kansallisesta itsekyydestä, koska vain näin esimerkiksi verkkoturvallisuuden suhteen voidaan saada aikaan tuloksia. Valitettavasti emme ole vielä edenneet ja esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet todella kaikkensa, mutta neuvostoltakin odotetaan nyt jotain. Mukava kuulla Latvialta puheenjohtajavaltiona, että se on nostamassa teollisuuspolitiikan ja teollistamisen jälleen tapetille ja on äärimmäisen hyvä, että Euroopalla tässä varmasti vielä on hyvin paljonkin annettavaa. Sitten tuo Made in-aihe äärimmäisen tärkeä sekin mutta ei meitä auta, jos maat jaetaan hyvin ja pahoihin. Ei vaan kyse on kuluttajan edusta ja kaikkien tulisi nyt ajaa kuluttajan etua. Ajatellaan vaikkapa äh, kemikaaleja, joita tietyissä äh, tuotteissa käytetään. Äh, näiden on oltava eurooppalaisten määräysten mukaisia. On muita maailmankolkkia, joissa turvallisuus ei ole vielä niin korkealla tasolla kuin meillä. Mutta onnea matkaan kyllä. Teillä yhtä sun toista on ne. Kiitoksia. Osa. Bardzo dziękuję. Ostatni mi któryś, um, któryś z tłumaczy naszych kabinowych powiedział... Paljon kiitoksia. Yksi tulkeista ilmoitti meille hiljattain, että olisi helpompaa heidän kannalta, jos me puhuisimme äidinkieltämme. ainakin helpompaa kuin jos käyttäisimme täällä jotain muuta kieltä. Eli äidinkieltä käyttäen haluaisin kiittää teitä näistä vastauksista ja alustuksestanne ja siitä, että olette ylipäätään tänne päässeet paikalle ja kerroitte myöskin sisämarkkinatoimintaan liittyvistä puheenjohtajavaltion prioriteeteista. Pari kysymystä. Ensinnäkin verkkovierailun maksuihin liittyen. Tämä asia mainittiin täällä jo useampaan otteeseen. Minulle ei ole syntynyt sellaista vaikutelmaa, että asian käsittely edistyisi. Kansalaisille ilmoitettiin, että tämän vuoden loppuun mennessä maksuista luovuttaisiin tai ne olisivat mitättömän pienet, mutta mitään aiheeseen liittyviä ehdotuksia ei ole kyllä esitetty. Joten toivottavasti teidän PJ-kautenne aikana asiaa ei unohdeta ja siirretä Luxemburgin harteille, koska en tiedä, miten he voivat sitä asiaa käsitellä. Sillä kansalaiset eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen. Parlamentin ponnisteluiden myötä verkkovierailumaksut ovat laskeneet ja heillä on ilmoitettu, että vuoden loppuun mennessä niistä luovutaan kokonaan. Mutta nyt kaikki ovat kuitenkin yllättyneitä siitä, että näitä maksuja edelleenkin on, joten tilanne on aika lailla hankala tämän aiheen tiimoilta. Ja tästäpä syystä minä henkilökohtaisesti toivon, että te puheenjohtajuuskautenne aikana pistätte tähän prosessiin vauhtia. Toinen asia, jota on jo käsitelty ja mikä on jo hyväksytty, nyt on kyse vain täytäntöönpanosta, eli puhun riidan ratkaisusta. Tämä aihe on kyllä hyvin huolestuttava, sillä parlamentti ja puheenjohtajavaltion täytyy varmistaa, että komissio panee määräykset täytäntöön, koska viivästyksen vaara on olemassa. Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Eilenkin asia oli esille, esillä, eli sisämarkkinafoorumi. En tiedä, oletteko tietoinen siitä, että tarkoituksena tämä on järjestää parlamentin ja komission yhteistyön kautta. Me olemme olleet tässä suhteessa aloitteellisia ja olisi hienoa, että tämä voitaisiin järjestää Riikassa kilpailukykyneuvoston yhteydessä foorumin tarkoituksena on saada toimielimet lähemmäs toisiaan ja valiokuntamme jäsenet ovat kyllä panostaneet tähän foorumiin, mutta tähän mennessä emme ole saaneet komissiolta minkäänlaista tietoa aiheeseen liittyen. Joten voisitte kertoa tästä asiasta enemmän. Kiitoksia. Dank u wel. Kiitos. Viimeinen kysymys ministerille. Te puhuitte, olette myös vastauksissanne puhunut hyvin selvää kieltä, ymmärrettävää kieltä ja uskon, että te myös ponnekkaasti ajatte sisämarkkinoiden parantamista. Ja kun ajatellaan Junckerin suunnitelmaa, suurta investointisuunnitelmaa, niin eniten hyötyä saataisiin tutkimustenkin perusteella parantamalla kerta kaikkiaan sisämarkkinoiden toimintaa, huolehtimalla siitä, että kaikki toimii sääntöjen mukaisesti. Pari konkreettista kysymystä. Palvelualalla mainitsitte pari sektoria, mutta kansanterveys ja erityisesti sairauksien ennaltaehkäisy. Näette, että täälläkin ihmiset kulkevat askelmittarit ja verenpainemittarit käsi varsistaan roikkuen. Eli tässä tällainen pyrkimys terveelliseen, terveeseen hyvään elämäntapaan. Ja kaikissa jäsenvaltioissa katsotaan, että mitä, miten näitä yksityis kohtia hoidetaan, mitä appeja käytetään missäkin, niin jos meillä on 28 eri lähestymistapaa, niin eihän tämä toimi. Ei tämä toimi. Meillähän on vihreä kirja myös terveydestä. Ja nyt kysyisinkin, että mikä on sitten seuraava askel. rova Koratsa Bilt myös esitti kysymyksiä. Emme ihan tarkkaan tiedä, mitä on tulossa, mutta onko kiinnitetty huomiota myös kansanterveyteen ja erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan tällä alalla? Sitten kun ajatellaan IT-alaa, internettiä, niin tuossa kahdeksan vuotta sitten meillä oli koko joukko suuria toimijoita alalla ja nyt heitä on enää muutama hassu harva jäljellä. Eli Onko teillä ajatusta parantaa kilpailun toimintaa? Voisivatko isot ja pienet toimia rinta rinnan? Meillähän on kuitenkin koko joukko myös pieniä startup-yrityksiä. Voitaisinko tässä pyrkiä hiukan uuteen ajattelutapaan vai suostummeko vain hyväksymään sen, että että eh, emme ole luovia ja että markkinat eh, siirtyvät muualle. Kiitoksia. So, so that was the last the questions from the floor. Tässä olivat viimeiset kysymykset. Tarjoan teille tässä vielä lisätilaisuutta. Sisämarkkinafoorumi, jonka puheenjohtajavaltio järjestää, ymmärsin järjestetään – 31. maaliskuuta. Ei vaan 26. 26. maaliskuuta, se sattuu olemaan torstai. IMKON valiokuntakokous piti olla juuri silloin, mutta koska olette kutsunut ystävällisesti minut tulemaan tuohon foorumiin, niin valiokunta on suostunut siirtämään kokousta aiemmin ajamalle ajankohdalle viikolla. Se on toki mini-istunto viikko, mutta torstai ei ole. Eli mielelläni kuulisin, mitkä ovat prioriteetit foorumissa. Ja kenties sitten useampi jäsen voisi lähteä matkaan. Silloin ei ole siis mini-istuntoa ja haluamme varmistaa, että mahdollisimman moni valiokunnan jäsen voisi tulla paikalle – Virallista valtuuskuntaa tai virallista vierailua ei ole mahdollista järjestää, mutta tiedän, että meillä on matkustusbudjettia muihin jäsenvaltioihin. Mahdollisimman nopeasti, jos voitte toimittaa meille lisätietoa, niin sitten katsotaan, onko lisää jäseniä lähdössä matkaan. On hienoa pyrkiä rohkaisemaan kilpailukykyneuvostoa, parlamentin jäseniä toimimaan tällä tavalla. Kiitos siitä, että järjestätte foorumin. Haluatteko nyt vastata näihin viimeisiin kysymyksiin? The last few questions I actually wanted to go back. Niin, haluaisin palata siihen, mitä kollega Seknolova kysyi. En vastannut kysymykseen koskien yhtäläisiä pääsyn mahdollisuuksia, kun puhutaan nettipalveluista. Tämä on tietenkin tärkeä asia, sillä me korostamme digitaalisia sisämarkkinoita ja sähköisten palveluiden tarjoamista. Me olemme vakuuttuneita siitä, että netin pitäisi olla kaikkien mahdollisten käyttäjien ja sisällön tarjoajien ja tuottajien mm, kaikille. Eli pääsy pitäisi olla tarjolla kaikille, erityisesti niille, joilla on jonkinlainen vammaisuus, eli me puhumme yhtäläisistä mm, pääsymahdollisuuksista. Ja mitä tulee eurooppalaisten standardien täytäntöönpanoon liittyvistä viiveistä, meidän tarkoituksenamme on jatkaa neuvostossa näitä keskusteluja, jotta direktiivistä päästään yhteisymmärrykseen. Eli kyllä me tämän asian tiimoilta työtä tullaan tekemään. Kollegat Danti ja edustaja Huenstein viittasivat televiestintäpakettiin, se on yksi digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvistä keskeisimmistä osioista. Voin sanoa, että neuvosto tukee lähtökohtaa, eli että markkinoiden sirpaleisuutta yritetään vähentää, mutta nyt keskustellaan siitä, että miten tähän tavoitteeseen voidaan päästä, sillä tällä hetkellä on olemassa jo paljon lainsäädäntöä ja Komission täytyy vielä tehdä aiheeseen liittyvää analyysityötä. Meidän tulisi jatkossa keskittyä sellaisiin tekijöihin, jotka tuovat mukanaan lisäarvoa, todellista lisäarvoa, eli nettineutraalius yhtenä ja verkkovierailumaksu toisena, mutta samalla yritetään varmistaa, että investoinnit toteutuvat ja oikeudellinen varmuus tulee vaalittua. Alun alkaen ehdotettiin, että 13. ensimmäistä Siis silloin kaikkien jäsenvaltioiden tukemana tämä ehdotus hyväksyttiin ja kuten sanoin, yksi keskeinen kysymys liittyy nettineutraaliuteen. Kompromissiehdotuksemme perustuu siihen, että meillä on yleisiä periaatteita nettineutraaliuteen liittyen ja kuten neuvoston kanssa työryhmätasolla sovittiin ja myöskin viime vuoden marraskuun neuvostossa sovittiin, niin verkkovierailumaksuihin liittyen tulemme esittämään uuden tekstin, jossa mainitaan uusi periaate, eli tämmöinen Roam Like at Home Plus tarkoituksena on toimia siten, että verkkovierailumaksut kylläkin säilyvät, mutta että käytetään kansallisia maksuja, joihin lisätään sitten pienimuotoinen verkkovierailumaksu. Sitä kautta pyritään näitä verkkovierailumaksuja laskemaan entisestään. Analyysi, yksikohtainen analyysi on tehty Berekissä ja siltä pohjalta ehkä voidaan kompromissiteksti saada muovattua keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa. Liikenneasioista vastaava ministeri kylläkin vastaa tästä asiakokonaisuudesta. Ja hän oli kyllä aika lailla positiivisella kannalla. Hän totesi, että neuvosto kyllä pääsee yhteisymmärrykseen maaliskuussa. Eli kyllä edistystä on nähtävissä. Mitä tulee ridanratkaisuun, niin en voi kommentoida asiaa sen kummemmin. Tästä vastaa oikeusministeri, joten olisi kyllä uhkarohkea lähteä asiaa kommentoimaan, kun en asiasta tiedä sen enempää. Mitä puhutaan, sanotaan sitten Junckerin ohjelmasta ja yritysrintamasta, en välttämättä voi vastata näihin kysymyksiin, mutta Kilpailukykyinen Eurooppa tarkoittaa samalla myöskin kilpailukykyisiä työntekijöitä ja se taas tarkoittaa terveitä ja hyvin koulutettuja kansalaisia. Ja te viittasitte myöskin PK-yritysmaailmaan. Me tulemme tietenkin jatkamaan työtä Small Business Actin tiimoilta. Ja katsomme, mitä vuosina 2015-2020 pitäisi tehdä. Haasteita on edessä, erityisesti sen suhteen, miten kasvua voidaan saada aikaiseksi ja tehostaa pk toimintamahdollisuuksia, eli näihin pullonkauloihin pitäisi paneutua, eli yrityksille, pk-yrityksille pitäisi tarjota rahoitusta, tässä yhteydessä kyse ei ole vain ainoastaan tästä hyvästä Junckerin ohjelmasta. Toivottavasti sitä kautta investointitoiminta Euroopassa lisääntyy, mutta kyse on myöskin siitä, että käytetään erinäisiä pk-yrityksille tarjolla olevia rahoitusmalleja. Meillä on olemassa järjestelmiä, jotka eivät toimi vielä kovinkaan hyvin siltä osin. Yhdysvalloissa toimitaan paremmin riskipääoman käyttömahdollisuutta pitäisi lisätä. Eli pitäisi löytää muitakin rahoituslähteitä kuin pankit, koska siellä toiminta on vähentynyt ja mitä tulee sitten yritysten toimintamahdollisuuksiin ja sääntelykehykseen. Yksi mahdollisuus olisi käyttää klustereita, eli näin PK-yritykset voivat päästä suurille markkinoille. Se edellyttää tietenkin TTIPin hyväksymistä. Markkinat olisivat suuremmat, mutta herääkin kysymys, voivatko kaikki yritykset todellakin kilpailukykyisesti osallistua näihin uusiin suuriin markkinoihin. Meillä on olemassa maassamme klusterointijärjestelmä, mutta silläkin alalla vielä haasteita on olemassa. Innovatiivisia ratkaisumalleja todellakin tarvitaan, niitä tulee käyttää. Tutkimus ja kehitysvälineillä voi olla merkitystä PK-yrityksen näkökulmasta katsottuna kaikkea tällaista investointitoimintaa ei PK-yrityksiltä voida edellyttää, mutta tietynlaista toimintaa siltä osin kyllä kaivataan ja tietenkin yhtä lailla kaivataan myöskin taitoja. Single Market Forum, yes. Ai niin, ja sitten vielä sisämarkkinafoorumin. Anteeksi, että unohdin tämän aiheen. Niin, foorumi järjestetään siis 26. päivä maaliskuuta. Uskoakseni tähän liittyen on olemassa jotain materiaalia, eli mitä puheenjohtajuuskauden aikana on tarkoituksena aiheeseen liittyen käsitellä. Ja myöskin ne prioriteetit, jotka liittyvät foorumiin, ovat siinä mainittuna. Eli tämä liittyy kilpailukyky neuvostoon, digitaalisiin sisämarkkinoihin, Tämän asian halusin myöskin täällä ottaa esille. Ja sitten tietenkin palveluiden sisämarkkinat ja yhtä lailla myöskin tuotteiden sisämarkkinat tulevat olemaan esille Ja olisi hienoa, jos myöskin parlamentin jäsenet pääsisivät Riikaan vierailulle. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia oikein paljon ministeri tästä huimasta yhteenvedosta. It was my pleasure. Thank you. And good luck. <laughs> Ja hyvää onnea mukaan. It's only the beginning for full cooperation. <laughs>

gentlemen, people are staying with us. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istuutua paikoillenne, mikäli pysytte salissa? Yes, please. Okay. Gentlemen, if you are not staying with us, please could you... Jos aiotte poistua salista, tehkääpä se reippaasti. Tiedämme, että keskusteltavaa on paljon, mutta meidän täytyy käydä digitaalisesta tiedonvaihdosta ja autojen rekisteröinnistä hyvin tärkeä näkemysten vaihto. Tämä on tärkeä aihe. Kuluttajat kautta Euroopan ovat kiinnostuneita jos vain voisin selittää, aion nyt tässä kirja hieman aikataulua koordinaattoreiden jälkeen minun täytyy mennä valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen pitkän aikavälin investointisuunnitelmasta. Siellä taistellaan monenmoisista asioista ja velvollisuuksista ja minä haluan edustaa meitä siellä ja aivan aikataulussa ajoissa. Kiitoksia oikein kovasti erinomaisista kysymyksistä edellisissä esityslistan kohdasta. Hiljaista tuli. would you like to... Uh... Saranzova, haluaisitteko esitellä tilanteen? suhteen, mikä on tämänhetkinen tilanne ja miten yksinkertaistamme moottoriajoneuvojen rekisteröintiä silloin, kun kyse on toisesta jäsenvaltiosta sisämarkkinoilla? Kiitoksia kovasti, hyvät naiset ja herrat. I think it's up to... No, varmaankin komission tulisi ensin esitellä oman, oma kertomuksensa ja tämän jälkeen voin käyttää minä puheenvuoron. Thank you very much. Aivan näin, aivan oikein komissio esittelijän pyynnöstä. Haluaisitteko esitellä meille vaikutusarvion, jonka te olette tehnyt verotusulottuvuuksista tähän liittyen? No kiitos puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Ennen kuin aloitan äh, tämän äh, epävirallisen asiakirjan esittelyn, voisin kertoa, että komission on tarkoitus äh, nyt yksi sisämarkkinoiden ongelmaluettelon kysymyksistä tässä käsitellä. Kyse on esteiden poistamisesta kansalaisten tieltä. Tähän asiaan liittyen on viime vuosina esitetty lukuisia valituksia ja myös kanteita unionin tuomioistuimessa. Koreperissä 31. tammikuuta 2014 pyydettiin komissiota toteuttamaan lisää analyysi mahdollisista ehdotuksen verotuksellisista vaikutuksista ja mm, tämä oli ehtona neuvottelujen tai keskustelujen jatkamiselle. Komission äh, yksiköt äh, toteuttivat tämän tutkimuksen ja joulukuussa 2014 se sitten välitettiin neuvostolle ja parlamentille. Se on itse asiassa neuvoston työryhmässä myös esitetty, kun 16. joulukuuta. Siellä keskusteltiin teknisestä harmonisoinnista. Ja nyt tämä sama esitys siis täällä. Todella se menettelytapa, jota komissio on soveltanut tässä analyysissään ja sitten seuraavat ehdottamamme askeleet ovat tässä nyt aiheena, niin Menettelytapa perustuu tietoihin, joita olemme saaneet jäsenvaltioilta vastauksena kyselyyn, jonka komissio niille toimitti maaliskuussa 2014. Samoin analyysissämme käytetään tilastotietoja eri lähteistä sen arvioimiseksi, minkälainen painoarvo ajoneuvoverotuksella on eri jäsenvaltioissa niiden verotusjärjestelmissä ja minkälaisia eroja eri jäsenvaltioiden välillä on. Mitä analyysimme löydöksiin sitten tulee, niin avainlöydöksiä ovat seuraavat. Ensinnäkin asiakirjassa ää, luetteloidaan olemassa oleva EU-lainsäädäntö ja muist muistutetaan lukuisista unionin tuomioistuimen päätöksistä. Ajoneuvoverotusta ei juurikaan ole harmonisoitu EU-tasolla. Ja vaikka meillä kaksi direktiiviä onkin erityiskysymyksiin liittyen, niin ajoneuvoverotus Euroopan unionissa on tähän asti ollut hyvin pitkälti riippuvainen unionin tuomioistuimen päätöksistä. Lisäksi tässä epävirallisessa asiakirjassa analysoidaan pääasiallisia ajoneuvoveroja, joita on käytössä eri jäsenvaltioissa, erityisesti rekisteröintiin liittyen ja sitten eh, vain joissain jäsenvaltioissa on tietynlaisia ajoneuvoveroja ja verotuspohja ja verokannat vaihtelevat hyvin, hyvin suuresti eri jäsenvaltioiden välillä. Kaiken tämän voittekin nähdä näistä liitteistä, jossa on tilastotietoja ajoneuvoveroista ja rekisteröintimaksuista kun ajatellaan veron kiertoa, veron välttelyä, niin erot ajoneuvon verotuksessa ovat joissain tapauksissa myös erittäin merkittäviä eri jäsenvaltioiden välillä. Ja näin mm, tämä saattaisi toimia kannustimena rekisteröinnin siirtämiselle toiseen jäsenvaltioon alhaisemman verotuksen piiriin. Jotkut jäsenvaltiot pelkäävät, että veron välttely, joka jo on olemassa oleva ongelma, voisi ehdotuksen myötä paheta entisestään. Kuitenkin useimmat jäsenvaltiot, enemmistö jäsenvaltioista ei koe, että että kansalaiset tai yritykset jotenkin pyrkisivät välttelemään ajoneuvojen rekisteröintiä näiden jäsenvaltioiden alaisuudessa, joten osa jäsenvaltioista ei koe tätä asiaa mitenkään ongelmallisena. Ja mm, kun ajatellaan ajoneuvon käyttöä tietyssä jäsenvaltiossa, niin rekisteröinti on vaadittu ja useimmissa jäsenvaltioissa ajoneuvoverot kannetaan rekisteröinnin yhteydessä, mutta joissain tapauksissa jäsenvaltiot ovat myös käyttäneet mahdollisuutta verottaa ajoneuvoja, jotka eivät ole rekisteröityjä näihin jäsenvaltioihin tai näissä jäsenvaltioissa, mutta joita kuitenkin niiden alueella käytetään. Kun ajatellaan kriteerejä ajoneuvon rekisteröinnille, useimmat jäsenvaltiot vaativat ajoneuvon rekisteröintiä, jos omistaja tai ajoneuvon käyttäjä on, ö, asuu jäsenvaltion alueella ja ajoneuvoa siellä käyttää. Kaikkien näiden tietojen pohjalta, tietojen joita olemme keränneet ja tietojen joita saimme jäsenvaltioiden vastauksissa, niin tämä epävirallinen asiakirja pyrkii arvioimaan komission ehdotuksen vaikutuksia jäsenvaltioiden verotukseen. Useimmissa jäsenvaltioissa ei odoteta sen suurempaa muutosta yksityishenkilöiden tai yritysten käytökseen tai toimintaan ajoneuvojen rekisteröinnin suhteen. Jäsenvaltiossa ei myöskään oleteta minkä näköisiä verotusvaikutuksia. Kun ajatellaan nykyjärjestelmää, niin sehän kuitenkin erityisesti mitä tulee yksityishenkilöihin, kansalaisiin, niin ajoneuvothan on katsastettava joka tapauksessa rekisteröinti jäsenvaltiossa, jotta ajoneuvot teknisesti vastaavat määräyksiä ajatellaan äh, olemassa olevia direktiivejä ja äh, päätöksiä tuomioistuimesta, jäsenvaltioiden ei tulisi vaatia ajoneuvon rekisteröintiä esimerkiksi sellaisen ajoneuvon suhteen, jota pääasiallisesti ei käytetä jäsenvaltion alueella. On totta, että useissa jäsenvaltioissa on äh, merkittäviä eroja verotuksessa, eroja muihin jäsenvaltioihin, ja tämä saa saattaisi synnyttää kannustimen eh, veron välttelyyn, mutta joka tapauksessa tällainen eh, epäsäännönmukaisuus on varsin harvinaista, koska valvonta ja väärinkäytöksen eh, torjuntamekanismit ovat aika tehokkaita useimmissa jäsenvaltioissa. No mihinkäs tässä sitten tulisi ryhtyä jatkossa, nyt kun tämä vaikutusarviointi on toimitettu neuvostolle ja parlamentille ja komission yksiköt vielä keräävät rekisteröintiprosesseista jäsenvaltioissa lisätietoja samoin jäsenvaltioiden huolenaiheista ja nämä tiedot luonnollisesti voivat hyödyttää eri osapuolia tulevissa keskusteluissa, erityisesti kun ajatellaan mahdollista kompromissia ehdotuksen artiklan kolme liittyen. Muistutan, että neuvosto oli saavuttanut tekstistä oikeastaan yksimielisyyden artiklaa kolme lukuun ottamatta. Latvia puheenjohtajakaudellaan luonnollisesti tulee jatkamaan näitä keskusteluja seuraavan neuvoston työryhmän kokous on tarkoitus järjestää 4. helmikuuta. Luonnollisesti mahdolliset kompromissit komission kannalta tulisi pohjata unionin olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä tuomioistuimen jo saatuihin päätöksiin sekä tietenkin jäsenvaltioiden määräyksiin, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että kompromissien ei tulisi heikentää ehdotuksen päätavoitetta eri, eli ää, Tarkoituksenahan tässä on esteiden poistaminen kansalaisilta. Ja jos teillä on kysymyksiä nyt, niin mihin mielelläni vastaan. Kiitos. Thank you. Did, would you like to... Kiitos Tita. Haluatko sitten kysymyksiä? Vicky, and I would like to thank the... Kiitokset Viki, kiitokset komissiolle tämän epävirallisen asiakirjan esittelystä tietänette, että tämä ehdotus on erittäin tärkeä, sillä siinä käsitellään 20 keskeisintä sisämarkkinoihin liittyvää ongelmaa, joita kansalaiset ovat esittäneet. Parlamentti haluaa osallistua neuvotteluihin ja toivottavasti asia saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pikaisesti. Mitä tulee ajoneuvon siirtoon jäsenvaltiosta toiseen, sehän on vain oikeastaan kansalaisten näkökulmasta katsottuna hallinnollinen painajainen ja minä tiedän mistä puhun, olen tehnyt sen hiljattain. Tarkoituksena on harmonisoida ja virtaviivaista ja yksinkertaista menettelyjä, joita kansalaiset yritykset, liisausfirmat ja yritykset kohtaavat. Kyse ei ole rikoksen vastaisesta toiminnasta, tai muista, mutta neuvottelut alkoivat muodollisesti jo viime vuoden tammikuussa ja silloin päästiin aimoharppauksiin eteenpäin, mutta jäsen, jotkut jäsenvaltiot toivoivat komissiolta täydentäviä no, vaikutusanalyysejä ja näin neuvottelut parlamentin kanssa keskeytyivät pidemmäksi aikaa. Ymmärrän toki, että tietyt jäsenvaltiot olisivat huolissaan Eli he menettäisivät verotuloja, jos kansalaiset voivat helposti siirtää ajoneuvonsa rajan toiselle puolelle, missä verotus on suotuisampi, joten olenkin tyytyväinen tähän komission epäviralliseen asiakirjaan, jossa katsotaan, minkälaisia vaikutuksia tällaisella ehdotuksella olisi jäsenvaltioiden verotuloihin. Kuten komissio sanoi, niin kaikkien pitäisi ymmärtää, että tämä teksti ei muuta tämänhetkistä tilannetta tai aiheuttaisi ongelmia jäsenvaltioille. Verotusongelmia tästä ei pääse syntymään, eikä tämä johtaisi petoksen määrien kasvuun. Valiokuntamme ja parlamentti vetoaa neuvostoon ja jäsenvaltioihin ja pyytää, että voitaisiin taas palata neuvotteluihin ja Puheenjohtajavaltio Latviakin on ilmoittanut, että se on valmis neuvotteluihin. Tämä on tärkeä asiakokonaisuus kansalaisille ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä varjoesittelijöiden ja komission edustajien kanssa. Kiitoksia. Otmar Karas. Ja, Frau Rouva puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Eihän meidän kaikkien tarvitse toistaa sitä, minkä tässä esittelijämme jo totesi. Tosiasiat ovat kaikki, kaikkien tiedossa. Tämä on yksi 20 merkittävimmästä kansalaisten huolenaiheesta. Me haluamme läpinäkyvää, helpompaa ajoneuvon rekisteröinnin siirtoa. Parlamentti on valmis, parlamentti on aina ollut valmis neuvottelemaan, neuvosto on vastahakoinen ja näinpä neuvosto sitten päätti kiertää vastuunsa pyytää vaikutusarviota komissiolta. Tämä arvio osoittaa, osoittaa parlamentin olleen oikeassa, että vaikutukset, ehdotuksen vaikutukset ovat myönteisiä eivätkä kielteisiä, eli asia pitäisi nyt saattaa päätökseen. Neuvotteluja tulisi jatkaa välittömästi ja näin vastata kansalaisten odotuksiin, vahvistaa sisämarkkinoita. Neuvosto palatkoon neuvottelupöytään, me siellä jo istumme valmiina, jotta ajoneuvojen siirtäminen tulee helpommaksi ja läpinäkyvämmäksi. Parlamentilla on tiivis yhteinen kanta ja neuvoston tulisi nyt tätä vaikutusarviota lukea nähdäkseen, että kantamme on enemmistön kanta ja toteuttamiskelpoinen. Syömästä kiitokset. Thank you, Otmar. Now, Kas... Kiitos, Otmar. Steiner. Ah, siellähän sinä olet. Heipä hei! <laughs> Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos esitteli aivan niin kuin Karaskin. Minulla ei ole paljoakaan lisättävää. Olisin halunnut kysyä neuvostolta, mikä on tilanne todella oliko se nyt sitten 4. helmikuuta, kun oli tämä kokous tulossa? Panin merkille ja totean, esittelijällekin, että on hienoa, että me käymme tätä keskustelua tänään. Oli hieman sellainen tuntuma, että voi olla, että tämä jätetään vain syrjään. Aihe on tärkeä, aivan niin kuin sinä kuvailit ja komissio kuvaili, että tämä on yksi päähuolista kansalaisten mielessä, erityisesti ne lisäkustannukset ja haitat silloin, kun kyse on ajoneuvon rekisteröinnistä. Tämä on toki tällainen täsmäaihe ja sitä käsitellään tietynlaisella tavalla kun meillä oli ensimmäinen kokous, minä olin mukana edellisessä parlamentissa, jossa yritimme keskustella neuvoston kanssa. Ja yhtäkkiä haluttiinkin sitten vaikutusarvio ja sitten neuvottelut, neuvottelut jumittuivat ja nyt ollaan tässä, missä ollaan. Mitä nopeammin saamme asian eteenpäin neuvostosta, niin sen parempi. Ymmärrän, että jäsenvaltiolle tämä on arka kysymys. Kyse on verotuksesta, ja se on villakoiran ydin, mutta varmasti on tapoja, jonka kautta löydetään ratkaisu tässä tärkeässä kysymyksessä. Neuvostosta nyt ei ole ketään paikalla. Jatkossa silloin, kun keskustelemme tämän tyyppisistä kysymyksistä, olisi hyvä, että sieltä joku olisi. Kiitos tästä epävirallisesta paperista komissiolle. Neuvostosta nyt täytyy jotain nyhtää irti muutoin. Keskustelemme tästä vielä puolen vuoden ja vuodenkin kuluttua. Hienoa, että esittelijä on mukana näissä ponnisteluissa ja asiasta vielä keskustellaan. Nyt odotan kovasti, mitä neuvosto sanoo komission edustettuna, mutta on tärkeää kuulla jossakin vaiheessa myös neuvostoa. Mr. Sulex, the ECR shadow is given... ECRn varjo on antanut minulle kommenttia, mutta annan ensin muille puheenvuoron. Uh, Jury for, for the GUE group. GUEsta. Mr. Mastalka, is he here? Onko Mastalka paikalla? Ei. Evelyn Gebhardt on pyytänyt puheenvuoroa. Ja, danke schön. Ich wollte nur... Äh niin, kiitoksia. Oikeastaan olen samalla linjalla kollegoiden kanssa. Tämä on tärkeä kysymys, joka askarruttaa ihmisiä. Saksalainen, joka lahjoitti lapselle pojalleen auton, joka asuu Ranskassa – avioituneena, niin hänelle ei pitäisi sanoa, että nämä huolenaiheesi eivät tästä hälvene. Ei siitä syystä, etteikö haluaisi muutosta saatavan aikaiseksi, vaan koska kyse on verotuskysymyksestä, jota ei vain jostain kumman syystä saada ratkaistua. Sellaista kansalaisten Eurooppaa tuskin haluamme. Meidän tulee tehdä kaikkemme. Ja niin kuin Catherine totesi, meidän täytyy vihdoinkin saada viestejä neuvostolta mitä siellä tapahtuu, miksi tässä asiassa ei päästä eteenpäin. Tätä me emme millään voi ymmärtää. Thank you. Uh, I don't have any Danish translation, so I will... Uh... Niin, minulla ei ole tanskankielistä tulkkausta, joten puhun englantia. Okay, but it's... it's well... Niin, no. Oli miten oli. Voin täysin yhtyä siihen näkemykseen, että on tärkeää varmistaa, että uudelleen rekisteröinti toteutuisi nopeammin verrattuna nykytilanteeseen. Tämä on yksi kansalaisten huolista. Minä itse ostin jokunen vuosi sitten Saksasta auton. Kolme tuntia kesti ja sitten sain ajella ympäri Tanskaa autolla. Kyllä se onnistuu nopeastikin. Kenties jotkut maat voisivat kopipeistata tätä Tanskan tapaa, koska kyllä se on aika tehokas, vaikkakin kallis. Näin pääsenkin siihen, mitä halusin tänään sanoa. Olin aika järkyttynyt siitä, että esittelijä totesi, että mitään ongelmia ei tästä tulisi jälkeenpäin. Eihän se pidä paikkaansa. Komissio totesi, että suurimmalla osalla ei ole ongelmia verotuksen suhteen, mutta niin ikään se sanoi myös, että joillakin mailla on ongelmia. Tanskalle olisi hyvin kallis ratkaisu tämä, kun ajatellaan verotusta. Jos nykyratkaisu hyväksyttäisiin tällaisena, se tulisi meille kalliiksi. Mutta aivan selkeästi haluan korostaa sitä, että totta kai kansalaisille tilanteen on oltava helpompi, mutta on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden tarpeet. Autoverotus on jäsenvaltioiden päätäntävallassa, koska sitä ei ole harmonisoitu kysymyksenä ainakaan toistaiseksi. Täytyy olla mahdollista löytää ratkaisu niin, että on helpompaa ja nopeampaa kansalaisille silloin, kun he matkustavat tai muuttavat eh, rekisteröidä uudelleen auto, mutta tästä ei saa aiheutua suuria ongelmia tietyille maille. Tiedän, että kyse ei ole yhdestä tai kahdesta maasta. Tiedän ainakin seitsemän jäsenvaltiota, jotka joutuvat huomattaviin ongelmiin, jos tämä ehdotus hyväksytään tällaisenaan vetoa myös parlamenttiin, että olisimme jossain määrin avoimia löytämään ratkaisun. Artikla 3 on sellainen, johon tarvitaan muutoksia niin, että emme tuhoa järjestelmää. Jos tämä hyväksytään tässä muodossaan, niin puolet Tanskan kansalaisista todennäköisesti lähtisi Saksaan autoostuksille ja loput menisivät sitten Ruotsiin todennäköisesti. No ehkä se oli nyt vähän liiottelua mutta on annettu ymmärtää, että kyllä tämä maksaisi varsin paljon. Yritetään löytää ratkaisuja kansalaisten hyväksi ilman, että kansalliset verojärjestelmät tässä sivussa tuhoutuvat. Sen puolesta vetoaisin kaikkiin. Totta kai täytyy toteuttaa tämä nopeammin ja voin suositella, että katsoisitte Tanskan äh, mallia. Sehän on aika tehokas. Lisa. Lisa. Jakansaari. Joo, kiitoksia. Mä yhdyn tähän eh, Sanne Muusin puheenvuoroon sillä tavalla, että tässä on myös mahdollisuuksia valitettavasti siihen, että verovälttely lisääntyy. Ja että meidän yksi tavoitehan on ollut estää veronkiertoa ja verovälttelyä. Sanon kotimaani osalta näin, että aivan varmasti kävisi näin, että, että ihmiset rekisteröisivät autonsa Virossa – ja ajaisivat Suomessa, koska tuota, sillä tavalla vältytään suomalainen, suomalainen autoverotus. Et, kysyisinkin komissioedustajalta, että ne maat, jotka ilmoittivat, että on isoja ongelmia, niin onko jo kehitteillä joitakin ajatuksia sen suhteen, sen suhteen että näitä ongelmilta vältyttäisiin, koska on aivan mahdoton asia selittää kansalaisille, että me olemme edistämässä verovälttelyä esimerkiksi. Rosa, Rosa um, there are many more problems with those that... Näiden verojen suhteen on paljon enemmänkin ongelmia kuin mitä edes tiedämme. Ihmiset eh, muuttavat, asuvat useammassa paikassa yhtä aikaa. Minä itse en oikeastaan tiedä, missä minä viedän, vietän suurimman osan ajastani, jos nyt tarkkaan laskisin. Mihin auto pitäisi rekisteröidä? Lasketaanko päiviä vuodessa vai onko kyse siitä, missä minä itse olen rekisteröitynyt vai missä auto on suurimman osan aikaa vai mitä? Yhä enemmän on minun kaltaiseni ihmisiä. Eli näitä aiheita, kysymyksiä, haasteita – täytyy katsoa myös ikään kuin tämän laatikon ulkopuolelta, eikä vain todeta, että on yksi pieni maa ja sitten on toinen iso maa ja, ja sinne, sitten jotkut myös tekevät työtänsä ulkomailla, asuvat toisessa maassa työn takia. Minä oikeastaan halusin kysyä sitä, miten tehdään ero. Minun mielestäni on tiettyjä käsitteitä, jotka ovat hyvin epäselviä. Esimerkiksi omistaja ja toisaalta käyttäjä tai haltija – eli omistaja tai haltija. Esimerkiksi Belgiassa, jos joku nyt asuu Belgiassa ja ajaa autoa, joka ei kuulu hänelle, joka on rekisteröity toiseen jäsenvaltioon, voi joutua vakaviin ongelmiin. Mitä tällaisissa tapauksissa sitten tapahtuu? Onko kyse haltijasta, ajaako hän äh, vain kerran vai ajaa minun puolestani, koska nyt sitten minä olen juonut vaikka liikaa äh, alkoholia enkä voi ajaa, tai sitten onko kyse henkilöstä, joka on rekisteröity Belgiaan, eikö hän voi ajaa minun autoni? On miljoonia tällaisia kysymyksiä, jotka nousevat esille ja joihin meillä ei ole vielä vastausta. Me tarvitsemme todella joustavaa ajattelutapaa tässä. Thank you. Mr. Sand, well... Tervetuloa, herra Sand, IMKO-valiokuntaan. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Minä olen täällä Rova Balin Mitsin puolesta, joka ei päässyt paikalle ja pyysi minua puhumaan puolestaan hänen nimissään. Komission epävirallinen asiakirja liittyen toiseen jäsenvaltion rekisteröityjen ajoneuvojen siirtämisestä aikaansaa koko joukon huolenaiheita ja vaatii näin ollen lisäpohdintaa. Komissio jälleen ei ole osannut vastata, onnistunut vastaamaan niihin huolenaiheisiin, joita jäsenvaltioilla ja MEPeillä on ollut, erityisesti nimittäin liittyen äh, rekisteröityjen äh, autojen suhteen mahdolliseen äh, verovaikutukseen, jonka tämä ehdotus voisi tuoda muassaan, kun ajatellaan öö, näitä eri skenaarioita, mitä voi tapahtua Euroopan unionin tasolla. Tässä puhutaan asetuksesta, joka on Euroopan unionin lain kaikkein voimakkain väline ja sen valmistelussa ja luonnostelussa on oltava äärimmäisen huolellinen. Jäsenvaltiot, useimmat niistä eivät odota kovinkaan suuria muutoksia kansalaisten ja yritysten rekisteröintikäytäntöihin ja näin ollen, että kovinkaan monia ajoneuvoja ei rekisteröitäisi muualle. Jos kuitenkaan mikään ei muutu, niin mikä ihmeessä on sitten koko asetusehdotuksen tarkoitus? Miksi olemassa olevia sääntöjä Euroopan tasolla ylipäätään täytyy muuttaa? Epävirallisessa asiakirjassa ei vastata esitettyihin kysymyksiin eikä myöskään oteta huomioon kaikkia tietoja, joita välitettiin. Kun täällä esimerkiksi viitataan useimpiin jäsenvaltioihin, se ei ole kyllin tarkka vastaus. Haluttaisiin konkreettisempia vastauksia kuin mitä epävälinen asiakirja tarjoaa. Jäsenvaltioiden vastauksissa otetaan tietenkin huomioon nykytilanne ja Verotus on liittynyt hyvin läheisesti tähän ehdotukseen aivan alusta alkaen, mutta komissio ei sitä ole kylliksi ottanut huomioon. Kuusi jäsenvaltiota joulukuussa, viime joulukuussa kirjoitti kirjeen komissiolle. Kirjassa todettiin, että veronkierto kannustin saattaisi ehdotuksen kautta syntyä, mutta komissio vain totesi, että näin on jo nykyaikanakin tai tässä nykyvaiheessakin onko komissio todella sitä mieltä, että jos jotain tapahtuu ja tehdään nyt, niin olkoon sitten niin jatkossakin. Muun muassa Malta kuuluu niihin jäsenvaltioihin, joissa sosiaaliset ja ympäristövaikutukset voisivat olla hyvin äh, vaikeat. Meillähän Maltalla ajoneuvotiheys on koko Euroopan unionin korkein. Komission tulisi vastata myös siihen, että että itse asiassa verotuspääosasto on antanut negatiivisen lausunnon liittyen tähän ehdotukseen. Ei ole epäilystäkään siitä, että komission ehdotus nykymuodossaan loisi lisäpohjaa verosoppailulle aiheuttaisi näin ongelmia ympäristönsuojelulle, terveydelle, turvallisuudelle ja niin edelleen. Eli IMKON jäsenten tulisi todella pohtia komission ehdotuksen hyväksyttävyyttä. Ja päätöstä voida pohjata yksinomaan tähän vaikutusarvioihin. Arvioon. Ja nämä olivat siis Rouva Metsin terveiset tälle valiokunnalle. Kiitos. Really quick. Thank you. Kiitos todella nopeasti. Da, doamna președintă, totdeauna când vrem să facem ceva față de... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos haluamme saada jotain parannuksia aikaiseksi nykyiseen tilanteeseen verrattuna, niin tietenkin se edellyttää vertailua, eli paranisiko muutosten myötä tilanne vaiko ei. Tilanne on jo olemassa ja siihen liittyen voin esittää esimerkin omasta maastani. Monet romanialaiset rekisteröivät autonsa Bulgaariassa, koska se on halvempi vaihtoehto. Ja asialle ei voida tehdä juurikaan mitään, sillä verotus on kansallinen asia ja jokainen kansalainen haluaa ratkaista omat ongelmansa mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Joten me tarvitsisimme ikään kuin vertailevan tutkimuksen sen suhteen, mitä on jo olemassa ja mitä on suunnitteilla. Sillä tilanne on nyt sellainen, että me olemme kaikki Euroopan kansalaisia ja mielestäni kyllä meillä pitäisi olla yhtä johdonmukainen yhtenäinen lähestymistapa käytössä. Kuten täällä jo sanottiin, kansalaisten on vaikea tulkita tilannetta, kun eivät välttämättä tiedä, että missä he ovat eniten vuodesta tai missä auton useimmiten. Joten meidän tulisi katsoa, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä komissio ehdottaa ja millä tavalla se vaikuttaa kuluttajan suojaan. Ja tietenkin tässä jäsenvaltiot aina tiiraavat myöskin oman budjetin suuntaan. Kiitoksia. Try and make some points as quickly as... Mahdollisimman nopeasti yritän esittää joitain kommentteja. Tämä kysymys on oikea ongelma, joka on joidenkin kansalaisten edessä silloin, kun he liikkuvat sisämarkkinoilla. Ja sen takia se on tunnistettu vuonna 2010 kansalaisraportissa. Ja monilla kansalaisilla on tämä ongelma edessään silloin, kun he tekevät työtä tai liikkuvat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Eli kyllä me yritämme puuttua ihan oikeaan ongelmaan. Kyllä myös vuokrautoihin liittyy avoimia kysymyksiä. Olin hämmästynyt, kun tutkin, minkälaisia kustannuksia liittyy siihen, kun vuokraa autina yrittää yrittää maan rajan. Eli tässäkin on melkomoinen taakka joka voi muodostua taakaksi myös kuluttajille. No sitten tämä rekisteröintiverosoppailu, jonka joku nosti esille, on myös vakava kysymys. On syitä, miksi jotkut jäsenvaltiot haluavat kannustaa ihmisiä käyttämään matalapäästöisempiä autoja. Tämän tyyppisiin ehdotuksiin suhtaudun totta kai suotuisasti silloin, kun jäsenvaltiot haluavat tällaisia ratkaisuja käyttää, mutta saman aikaisesti ihmiset esimerkiksi valitsevat matalimman mahdollisen veron, ja silloin jäsenvaltioiden kompetenssit eivät välttämättä tulisi huomioon otetuiksi. Olen huolissani, kun kuulin, että on edelleenkin epäselvyyttä tiedonvaihdosta turvallisuussyistä. Jos yhtäkkiä onkin huomattavia eroja rekisterikilpien määrässä eri jäsenvaltiossa, eikä pystytä sitten esimerkiksi poliisiasioissa jäljittää rekisterikilpiä, niin totta kai tämäkin on oikea huolenaihe. Arvostan sitä, että komissio on pyrkinyt vastaamaan epävirallisessa asiakirjassa näihin kysymyksiin, mutta on myös ihan määrällisen datan puutetta, jos aiomme saada parempaa sääntelyä tälle alalle. Yritetään tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa niin, että löytäisimme oikean ratkaisun oikeaan kansalaisten huoleen, mutta samanaikaisesti pitää tunnustaa se, että on vakavia äh, toimivalta- ja verotushuolia äh, huolia sen suhteen, mikä on, olisi rekisteröintipaikka, soppaillaanko tässä, ja myös lainvalvontaviranomaisten, poliisiviranomaisten yhteistyön kannalta. Tähän liittyy huolia. Meillä on onneksi pätevä esittelijä. Ainahan meillä on päteviä esittelijöitä tässä valiokunnassa ja tiedämme, että tässä tapauksessa esittelijä tekee kovasti työtä, jotta kompromisseihin päästäisiin. Voimme tästä sitten siirtyä suoraan koordinaattoreiden kokoukseen. Diitta, sopiiko tämä vai haluatko vielä sanoa jotakin? Uh, maybe just quick final. Ihan nopea, lyhyt loppukommentti vain. Haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne, huomioistanne, erityisesti niitä teistä, jotka ovat tätä asiaa hoitaneet pidempään kuin itse olen. Tämän kokouksen tavoite oli minulle se, että äh, Euroopan parlamentti on äh, aktiivinen asiassa, äh, jatkaa vuoropuhelua. Kaikki tiedämme, että tämä on kansalaisille tärkeä asia. Ymmärrän, että että tämä on tärkeä ja monimutkainenkin asia monien jäsenvaltioiden mielessä. Pyrin olemaan yhteydessä näihin jäsenvaltioihin. Tapasin muun muassa Tanskan suurlähettilään eri jäsenvaltioiden kannat paremmin. Tulevina viikkoina ja kuukausina ja nyt sitten odottamaan neuvoston työryhmän neljännen helmikuuta kokouksen päätelmiä ja toivon, että Koreperin tasollakin kanta saataisiin mahdollisimman pian valmiiksi. Ja sitten Latvia puheenjohtajavaltiona varmasti edistää asiaa. Minä kutsun sitten aikanaan varjoesittelijöiden kokouksen koolle ja sitten suosittelemme valiokunnan jatkotoimia. Kiitos. Thank you very much, ladies and gentlemen. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Kiitos komissiolle käynnistä. Varmasti jatkossakin keskustelemme aiheesta. Nyt siirrymme nopeasti koordinaattoreiden kokoukseen. So those of you who stay, Ne, jotka jäävät, jäävät. The rest of you, I'm going to say this one more time. Votes tomorrow. Huomenna äänestämme kello yhdeksän. Sanon tämän vielä uudelleen. Äänestykset kello yhdeksän. Thank you.